réponse. Ja nous allons... Käynnistämme kokouksen. Pari ilmoitusasiaa. Tulkkaus on 21 kielellä tänään kokous välitetään verkkoon. Ja meillä on uusia kollegoita sihteeristössä. Voin kohta kertoa nimet. Ja sitten vielä ohjausjaksosta. Tästähän komissio on löytänyt sovun ja yksi sovun osia on se tapa, jolla ohjasaksoa viheretään. Eli ympäristövaliokunnan pitää olla enemmän mukana tässä työssä kuin aikaisemmin. 18. ja 19. helmikuuta on asiaan liittyvä erityinen konferenssi. Eli kaikki ympäristövaliokunnan jäsenet, erityisesti 19. päivä, kun keskustellaan täysistunnossa. Eli kehottaisin teitä tulemaan mukaan, jotta voimme tarkastella, miten ohjausjaksoa voidaan vihertää. Siitä on tietysti eri poliittisissa ryhmissä erilaisia näkemyksiä, mutta on tärkeää, että ympäristövaliokunta on mukana tässä keskustelussa. Ja sitten vielä terveysasioita käsittelevä työryhmä Ensimmäinen kokous pidetään huomenna puoli yhdestä kahteen. Eli pyytäisin teitä osallistumaan tähän atelieihin, jossa käsitellään syöpää ja syövän torjuntaa osana komission työtä, osana syövän vastaista toimintasuunnitelmaa. Niin, ja toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Huomenna äänestämme puoli kolmelta. Edellisen kokouksen pöytäkirjat on hyväksytty, ellei teillä ole jotain huomautettavaa. Eli sitten siirrymme iltapäivän ensimmäiseen kohtaan. Eli toimivuustarkastus vesipolitiikan puitedirektiivistä. Eli Veronika Manfredi komissiosta saa noin 15 minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kunnianarvoisat jäsenet. Mä haluan, haluaisin vaihtaa englantin luvallanne. on se hyvä tai paha, mutta komissiossa tehdään paljon työtä englanniksi. Minulle on ilo ja kunnia esitellä tänään äh, vesipuitedirektiivin fitness check. Se on merkittävä lainsäädäntöväline, joka säätelee sitä, miten me säätelemme yli 100 000 110 000 pintavesialuetta ja pohjavesialuetta Euroopassa. Minulla on pieni PowerPoint-esitys, joka toivottavasti alkaa ilmestyä ruudulle. Noin se etenee oikein. Haluan pitää huolen siitä, että meillä kaikilla silmien edessä on tämä iso kuva. Tämä ei ole ainoastaan kysymys. Me puhumme myös sen kahdesta tyttäristä. Toisen nimi on ympäristön laatustandardidirektiivi, joka on olennainen lainsäädännön palikka, jolla arvioimme vesistön kemiallista tilaa. Se on kemisen saastumisen kannalta tärkeää. Ja sitten meillä on pohjavesidirektiivi, joka on todella tärkeä. Esimerkiksi juomaveden kannalta, juomaveden tuottamiseksi me hyödynnämme pohjavettä. Ja tässä arvioidaan eurooppalaisen pohjaveden tilaa. Lainsäädännön ala on valtava. Se kattaa koko EUn alueen ja sitten me olemme myöskin arvioineet tulvadirektiivin tilannetta, koska ilmastonmuutos vaikuttaa tulvimiseen. Ja aluksi kannattaa myös mainita, että me olemme rinnakkain tämän kanssa arvioineet kaupunkivesidirektiiviä, joka on lyhyt lainsäädäntöteksti, mutta erittäin tärkeä. Se pätee kaikkialla Euroopassa ja siinä pyritään siihen, että että juomavedestä poistetaan saasteet. Mutta myös tämä pätee jossain määrin teollisuuden jätevesiin. Mutta aloitetaanpa vesipuitedirektiivistä. Nyt menen liian nopeasti. Ja voin jo jatkaa suullisesti ensinnäkin. painottaisin, että tässä harjoituksessa tämä noudattaa täysin paremman säätelyn periaatteita ja me olemme hyödyntäneet laajaa määrää käytössä olevaa informaatiota ja kaikesta tästä mitä näette me painottaisimme erityisesti erittäin tärkeää kertomusta Euroopan vesien tilasta. Euroopan ympäristövirasto julkaisi tämän vuonna 2018. Saatatte muistaakin, että tämä kertomus julkaistiin vain muutama kuukautta ennen YK on erittäin tärkeää ilmastonmuutoksen ja lämpötilan muutosten aiheuttamista riskistä. Vaatimme huomioon tämän sekä tilin tarkastus tuomioistuimen kertomukset, jotka myös valmistuvat vuonna 2018. Ja sitten oli tutkimuksia, joita yhteinen tutkimuskeskus on tuottanut. Tämä terveystarkastus on luultavasti julkinen kuuleminen, jonka aloitimme vuonna 2019 ja se sai noin 200, 370 vastausta. Suuri osa on kytköksissä erittäin onnistuneeseen kampanjaan, jota ympäristö kansalaisjärjestöt vetivät. He painottivat sitä, että tämän lainsäädännön kunnianhimon taso pitää säilyttää. Sitten meillä oli fokusryhmiä ja me saimme sata dokumenttia, se oli eri tahojen kantoja. Eli kansalaiset tukivat tätä. Ja minä painottaisin teille, että päätulosten mukaisesti meillä on kaksi päätekijää. Ensinnäkin tämä vuonna 2000 hyväksytyn lainsäädännön merkittävä saavutus on, että se on mahdollistanut sen, että luodaan kautta Euroopan hallintarakenteita, joilla hallinnoidaan yhdessä jokisuistoja. Varmaan tiedätte, mutta kannattaa muistuttaa, että 60 prosenttia jokisuistoista – on useamman jäsenvaltion alueella. Ja vesipuitedirektiivi on luonut rakenteita, joilla jäsenvaltiot voivat tehdä tehokasta yhteistyötä ja kokonaisuudessa myös onnistuneesti vesihallinnossa. Mutta vähemmän miellyttävä löydös oli, että lainsäädännön täytäntöönpano ei ollut, ollut niin menestyksekästä kuin toivomme ja vuonna 2000 jäsenvaltiot sopivat siitä, että saavutettaisiin kaikkien Euroopan vesialueiden hyvä taso vuonna 2015. Mutta on tosiasia ja me tiedämme, että emme ole vielä tässä. Tämän artiklan 4 mukaisesti tämä hyvä, tavo, hyvä taso voidaan saavuttaa viimeisillään 2007 ja meillä on rakenteellinen ongelma, joka koskee rahoitusta useimmissa hakeissa, esimerkiksi luonnontilan palauttaminen, jotkut hydromorfologiset painepisteet ja sitten merkittävä ongelma, joka tuli esille, että näitä vesitavoitteet, niitä ei ole riittävästi integroitu muuhun sektoripolitiikkaan. Että me tässä koherenssiluvussa toteamme, että EUn energiapolitiikassa, maatalouspolitiikassa ja kulutuspolitiikassa voitaisiin asettaa enemmän vettä koskevia, vesistöjä koskevia tavoitteita. Ja tulvien suhteen me toteamme, että meillä on vasta ensimmäinen sykli käynnissä. On liian varhaista esittää lopullisia johtopäätöksiä siitä – Vastaako lainsäädäntö täysin tavoitteita? Mutta me olemme nähneet, kuinka myönteinen vaikutus tällä on ollut, että jäsenvaltioita on pakotettu äh, laatimaan tulvaan ehkäisemissuunnitelmia, jotka mahdollistavat sen, että, että, meillä, että millä alueella on tulvariskejä. Ja 2019 komissio on tehnyt laajemman analyysin toisesta jokisuista ja hallintasuunnitelmasta, jossa jäsenvaltiot joutuvat tällaisen tuottamaan vesipuitodirektiivin alla. Ja meillä on ollut myös ensimmäiset tulvariskihallintasuunnitelmat, ja meillä on joukko suunnitelmia jäsenvaltioille tulvista. Me tiedämme, e- että vain pieni osa jäsenvaltioista keräävät, käyttävät riittävästi dataa, joka tulee ilmastonmuutosennustamisesta, niin tämä ei riittävästi, tätä dataa käytä riittävästi tolvan hallintaan. meillä on tavallaan pilareita niistä alueista, joista me olemme todenneet, mitä me olemme oppineet. Ja kuten sanoin, direktiivi on vetänyt edistystä mutta ei niin nopeasti kuin lainsäätäjä alun perin halusi. Eli tuloksia tulee. Tässä direktiivissä on ja tämä yksi sisään yksi ulos periaate on hankala. Eli jos yksi parametri, jos sinne ei saada tuloksia täysin, emme voi sanoa, että vesialue on täysin hyvässä kunnossa, mutta meidän pitäisi kommunikoida paremmin tämä yksi sisään, yksi ulos periaate, koska olemme nähneet, että raskaita metalleja, eräitä raskaita metalleja on vedessä runsaasti, ja, mutta säilyvimmät ää, saasteet, esimerkiksi elohopea, niitä, sitä on yhä vielä vesissä joten kemiallinen status ei ole vielä hyvä, mutta edessä tapahtuu. Saman aikaan direktiivi on sekä normatiivinen että joustava. Vaikka joukko sidosryhmiä halusi nähdä enemmän synergiaa ilmastonmuutoksen kanssa, me näemme, että siihen on mahdollisuuksia, mutta tosiasia on, että jokin suistojen hallintasuunnitelmaa on luotu sillä tavalla, että jäsenvaltiolla on mahdollisuuksia ottaa huomioon ilmastonmuutoskysymyksiä mukaan, kun me siis laatua arvioidaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Me tunnistamme joukon huolenaiheita jotain tulossa, eli tällaisia uusia saasteita, kontaminantteja, lääkkeet, mikromuovi erityisesti. Olemme alkuvaiheessa täytäntöönpannassa, koska – juridisesti viimeinen takaraja noudattamisen suhteen 2027, eli tässä vaiheessa jäsenvaltiot laativat kolmatta jokialueiden hallintasuunnitelmaa, ja me näemme, että direktiivin on käytetty runsaasti poikkeuslukien saavuttamiselle, eli jokialueita 50 prosenttia jokialueista – niitä koskee tällaiset poikkeukset. Joten periaatteessa me pitäisi odottaa vuoteen 27 ennen kuin lainsäädäntöä noudatetaan täysin. Eli parempi täytäntöönpano on kysymys, parempi yhteinen yhteistyökin. Parannuksia tarvitaan kemikaalien suhteen. Me terveystarkistuksessa huomaamme, että, että ympäristölaatu, standardidirektiivi direktiivi joka on luonut hyödyllisen listan, jonka perusteella me arvioimme prioriteettitoksisia aineita. Mutta tältä pohjalta me emme kykene riittävästi arvioimaan kemikaalisekoitusten vaikutuksia. Me perehdymme tähän nyt. Ja tämän, näiden tärkeiden tytärdirektiivien liitteiden päivittäminen vaatii hitaan lainsäädäntömenettelyn, joten emme voi ottaa tieteen tuloksia niin nopeasti mukaan kuin haluaisimme. Ja sitten tässä on kysymyksiä, jotka koskevat maataloutta, energiaa, mutta myös vesikulutuksia, esimerkiksi sisävesiliikennettä. Ja sitten meillä on raken, rahoituskuilu. Ja kiinnittäisin kaikkien kunnianlaisten jäsenten huomiota siihen, miten terveystarkistuksessa artiklan 9 vajavainen täytäntöönpano vaikuttaa asioihin. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon kustannusten takaisin perintä, kun kotitaloudet, teollisuus ja maatalous kaitavat vesiä. Vuonna 20 näemme tätä saastuttaja maksaa periaatetta ei tasaisesti täytäntöönpanna Euroopassa ja monissa jäsenvaltioissa puuttuu käteistä likviidiä vesien tilan kohentamiseksi. Ja jonkun verran myös on parempi mahdollisuuksia parantaa ja virtaviivaa ja sitä seurantaa ja raportointia. Meillä on välineitä, kuten tekoäly ja tiedonlouhinta, data mining, nekin auttavat. Thank you. So I will, uh, open... Kiitoksia. Kansanpuolueesta täällä on Hensen, sitten Weiss, SNDstä ei ketään, Renewsta Müller, vihreistä Gigold ja Auken. ja Guesta olin Björk. Eli Hansen ensin, olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja eh, kiitoksia tästä ansiokkaasta alustuksesta. Euroopan vesivarastoihin eh, kohdistuu eh, jatkuvaa painetta ja tietysti myös ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, talousten toimien ja, ja eh, nopean urbanisaation ansiosta, kun tämä toimivuustarkastus on saatettu loppuun ja meillä on tämä uusi hallintojakso käynnistymässä jäsen, jäsenmaat joutuvat nyt sitten laatimaan seuraavassa vaiheessa nämä suistoaluesuunnitelmat, niistä on jo ollut puhettakin. Ja tämä pitäisi saada ensi vuoden loppuun mennessä valmiiksi, mitä komissio on nyt tehnyt äh, varmistaakseen, että, että nämä äh, suunnitelmat saadaan ajoissa ja että ne on myöskin sitten todettu toimiviksi. Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kuuluisi, äh, että liike-elämä, kansalaisjärjestö, muut, monet muut toimivat haluavat lisää äh, kunnianhimoa himoa ja tavoitteellisuutta tähän äh, puiteehdotukseen. Äh, tässä nimittäin on vaarana se, että jäsenmaat tätä tasoa ja kunnianhimoa siitä tinkivät ja tasoa laskevat. Onko komissio valmis sitten avaamaan uudelleen keskustelut vesipuitedirektiivistä ja jos niin, missä, aikarajo, missä aikarajoissa? speaker for SND, so... Sitten Renew Style Ulrika Müller. Sehr geehrte Frau Manfred. Äh, äh, äh, arvoisa Rova Manfrini, tässä toimivuustarkastuksessa on todettu, on todettu muutamia ongelmia puitedirektiivistä. On toistaiseksi selväksi, ettei tässä direktiivissä välttämättä ole huomioitu kaikkia muita oheisia, oheistoimia ja muita politiikkahaaroja, jotka vaikuttavat tähän esimerkiksi maatalouspolitiikan osalta komissiolta. On jo tullut uusia avauksia jotka ovat varmaankin sitä tätä direktiiviä kohentavat myöskin indikaattorien kautta. Katso komissio tätä ehdotus, tämän ehdotuksen olevan riittävä ja onko mahdollista, että, että tämä nyky, nyt nykyisin maatalouspolitiikan niskoilla oleva paine ja taakka kasvaa entisestään kenties vaikka, vaikka keventyykö tämä sitten jollakin tavalla kunnallisilla äh, direktiivin toimilla. Jossa myöskin tietysti nämä äh, pientoimijat myöskin identifioidaan tarkemmin. Ja sitten nämä uudet äh, saastuttajat, esimerkiksi mikrokuitu, mikromuovit ja muutakin, mitkä väistämättä nostavat verenpuhdistuskustannuksia ja tässä on, tarvitaan uusia investointeja ja näin poispäin. Tässä, va, tässä tilanteessa olisi mukava tietää, minkälaisia äh, hankkeita komissiolla on erityisesti pienten kuntien laitosten toiminnan tukemiseksi jatkossa. Okay. For the Greens, Margaret Auken. Sitten vihreistä Auken. Yes, first of all, thank you to... Kiitoksia komissiolle näistä kattavista vastauksista. Me pidämme tätä direktiiviä hyvänä ja sitä ei pidä vesittää. Sitä on lykätty jo monta kertaa. Täytäntöpä on ollut vajavaista ja komissio on ollut vähän liian lempeä jäsenvaltioille ja hyväksynyt erilaisia verukkeita. Tanskassa on löydetty hyvin innovatiivisesti uusia tekosyitä sille, että direktiiviä ei ole pantu täytäntöön ja näin on käynyt jo vuosikausia. Ja toivottavasti te ette nyt avaa uudelleen näitä neuvotteluita. Mutta saimme tässä nyt takia siitä, että neuvottelut ei avata uudelleen, koska se olisi vaarallista, kun katsoo, kuinka voimakasta lobbaus on. Ja kemikaalit ovat jääneet pois, mutta se voidaan hoitaa avaamatta uudelleen direktiiviä. Ja tästä näkee, että jos katsotaan näitä aineryhmiä eikä yksittäisiä aineita, niin se voidaan hoitaa. Ja sitten vielä pyytäisin, että olette hiukan tiukempia jäsenvaltioiden suuntaan, jos ne yrittävät välttää tätä. Tämähän olisi pitänyt panna täytäntöön 2015. Eli tilanne on aika hankala. Ja jos katsotaan näitä kustannuksia, niin tämä vain kallistuu, jos jatkuvasti lykkäämme täytäntöönpanoa, koska sitten on enemmän saasteita kuin tällä hetkellä. Kiitos, sitten Maali Björk. Kiitoksia kovasti. Tämä on ihan selvää, että tämä eh, direktiivi on äärimmäisen tärkeä ja monille eh, kansalaisille aivan olennaisen tärkeä Äh, me olemme saaneet äh, merkittävän palautteen kansalaisilta, kuten tässä äh, äsken jo todettiin. Hauska No niin, nyt odotan, että löydät oikean kanavan sieltä mm, laitteista. No niin, eli että siis kansalaisia tämä todellakin kiinnostaa. Ja nyt näet, onko Mm, eh, komissiolla on tietysti eh, tiukat paikat edessä, että koska komissio todellakin ottaa eh, vakavissaan sen, ettei tätä, ettei tätä direktiiviä avata uudestaan, paitsi kansalaiset, myös kaikki, jotka to, to, ovat muuttamassa suunnitelmiaan, ne niin eivät varmaankaan sitten mielellään lähde uudestaan kaikkea lähtöruudusta, eikä näitä tavoitteita enää voida siirtää tulevaisuuteen. Ei mitään 2026 vuoteen voida odottaa millään muotoa ennen kuin tätä tämä saatetaan voimaan. Tässä äh, aiemmin on todettu, että tässä on pelkästi, äh, selkeästi laaja ja vankkumaton tuki tällä koko hankkeella. Ei tässä ole pelkästään niin kuin, mistään lainsäädäntökisistä haasteista, vaan täytäntöönpano on se, jos on tämä kaikki kulminoitu tietysti teollisuussektorilta, muilta painostusryhmiltä, maatalouden sanalta esimerkiksi on, on, on tietenkin voimakasta vastarintaa tämän lain säädännön heikentämiseksi. <clears throat> Mutta halutaan tätä selkeyttä nykyisillä päättäjillä päämäärätietoista toimintaa. Me emme halua avata uudestaan tämä, että meillä on tämä, tämä äh, Green Deal nyt todellakin äh, toteuttamassa. Että, että jos sanotaan, että ei tässä uutta lainsäädäntöä ja pitäydytään, pitäydytään siinä, missä, äh, mitä tulee tähän asti aikaiseksi, niin sillä tavalla sitten voimme varmistaa se, että, että tavoitteet toteutuvat kuten sanottu, eh, eh, tässä eh, ne, jotka ovat tässä, ovat jäävät tämän vaikutuspiirin ulkopuolelle ja pitävät sitä sitten kaikkia muitakin ikään kuin liassaan. Me ainakin tuemme tätä vankkumatta. Kiitos. So, Bernier Weiss for EPP. Sitten Bernier Weiss kansanpuolueesta. Thank you. Um... Kiitoksia. Jos mietimme erilaisia mahdollisuuksia ja perusteita sille, miksi direktiivit pitäisi uudelleen avata, ehkä vihreän kehityksen sopimus ei nyt ole huono vaihtoehto. Minun tietääkseni, mutta ehkä voitte valaista minua, niin direktiivissä ei ole mitään liittyen energiatehokkuuteen. No tietysti täytäntöönpanoon liittyy ongelmia ja Minäkin olen huolissani näistä asioista, jotka tulivat esille. Mutta se liittyy täytäntöönpanoon. Me voimme avata direktiivit ja katsoa, miten voidaan hyödyntää energiatehokkuuden potentiaalia eli miten energiaa voidaan käyttää esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Eli kun vedet puhdistetaan, niin siinä vaiheessa voidaan luoda energiaa, ja se on mahdollista nykyisellä teknologialla. Ja yksi peruste direktiivin avaamiselle olisi se, että vahvistamme sitä, mitä meillä jo on direktiivissä ja varmistamme, että se pannaan täytäntöön, mutta sen lisäksi meidän tietysti pitää varmistaa, että näin saatu energia on osa vihreän kehityksen sopimusta. Eli olisiko tämä yksi tapa, jolla direktiivi voitaisiin avata ja voitaisiin hyödyntää energiaa jota syntyy tässä vedenpuhdistusprosessissa. I have been back home in Denmark for the weekend, so I'm not... Oli taas kassa kotona viikonloppuna, eli englanti nyt ei oikein sujunut hyvin. Okay. So, for, no, no, you will answer at the end of the question. Even if it's not an answer. Niin, saatte myöhemmin sitten puheenvuoron. Seuraavaksi Giegold. Ja, wir haben in Europa wirklich ausgezeichnet. Meillä on äh, riittävästi sääntöjä kyllä Euroopassa ihan äh, kaikista asioista, mutta siitä huolimatta komission toimivuustarkastus on osoittanut, että että yli el, el, el, puolet näistä pintavesistä äh, eivät täytä mm, mm, vaatimuksia, puhtausvaatimuksia. Äh, esimerkiksi Saksassa on jo eh, aloitettu tästä oikeuskäsittelykin, koska liian saastuneita hulevesiä päätyy vesistöihin. Eh, nyt on selvää, että 2027 eh, vuonnakaan ei vielä olisi voimassa vaikka tätä jo on puuhattu vuodesta 2015 asti, siinä oli sitten ollut kaikkia poikkeuksia ja, ja, ja jatko, jatkamismahdollisuuksia, mutta tässä on kaikessa, kaiken takaa löytyy komission työtapojen, työtavoissa piilevät puutteet. Kun ihan selvää on, että ei tavoitteita saavuteta, miksi sitten vaan pusketaan sinnikkäästi eteenpäin. Jos ajatellaan vaikkapa Saksaa, että 2022 27 vuoden tavoite ei täyty mitenkään, että sitä ei saavuteta. Esimerkiksi 2012 oli jo sitten tällainen rikkomusmenettely käynnistetty näitä rikkomusmaita, mutta missä sitten kaikki sanktiot ovat, että ei ole päästy, päästy tilanteessa eteenpäin tyydyttävän tilanteessa. Eli kannattaisi nyt sitten ihan selkeästikin muuttaa työtapoja ja sitten oikeasti äh, suhtautua vakavasti näihin rikkomusmenettelyihin ja niiden mahdollisiin seurauksiin. Ja saada sitten äh, ilman sanktioita ja pakotteita 2027 vuoden tavoite siirtyy yhä vaan kauemmas tulevaisuuteen, jos ei matkan varrella pystytä saamaan porukkaa ruotuun. <clears throat> jos ajatellaan, että tässä on selkeät rikkomusmenettelyn ainekset, silloin pitää olla rohkeutta myöskin sanoa ja ajaa asiaa. Kiitos tänne seurasta Vondra. Uh, thank you very much. So, uh, couple of points. Kiitoksia. Ensinnäkin, jos jäsenvaltiot nyt ovat uudistamassa näitä hallitusuunnitelmia, niin paljon on puhuttu jo siitä, mitä ei ole lainsäädännössä. Jotkut teistä ottivat esille mikromuovikysymykset ja lääkkeet. Mutta meidän niukkuudesta ei ole puhuttu mitään. Ja ainakin Keski-Euroopassa näitä ongelmia on. Eli ensinnäkin kysyisin, onko komissio ottamassa huomioon nämä haasteet tulevaisuudessa. Ja sitten julkiset kuulemiset osoittivat myöskin, että paljon on kritisoitu tätä hallinnollista taakkaa. Voiko komissio kertoa meille, miten raportointivaatimuksia voidaan yksinkertaistaa? Ja sitten vielä Tämä liittyy näihin mahdollisiin oikeudellisiin toimiin. Vuonna 2018 komissio jo varoitti useita jäsenvaltioita tästä. Eli kysyisin, kun ajatellaan tätä määräaikaa 2027, jolloin pitäisi saavuttaa nämä standardit, niin onko se lyöty jo lukkoon vai ollaanko sitä lykkää? järkkäävässä, kun nyt ajatellaan kuinka myöhässä ollaan täytäntöönpanon suhteen. Kiitos sitten Bompaa. Monsieur le Président, merci Madame de... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Eli puitedirektiivi on mahdollistanut sen, että Euroopan vedenlaatu ei ole heikentynyt, mutta se, että vuonna 2015 oli saatu hyvä laatu kaikkialla, ei onnistunut ainoastaan 40 prosenttia pintavesistä oli hyvässä kunnossa, eli minäkin haluaisin, ettei avata uudelleen tätä direktiiviä ja painostetaan jäsenvaltiota, jotta direktiivi siihen toimeen. Sitten pohjavedet yleensä ovat paremmassa kunnossa, eli 74 prosenttisesti on päästy tavoitteisiin. Ja sitten kun katsotaan, missä ei ole onnistuttu pääsemään tavoitteisiin. Se liittyy maatalouden saasteisiin ja sitten erilaisten teollisuustavarastointilaitosten kemikaalivuotoihin. Ja Ranskassa Elsasissa on yksi laitos, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Sinne piti toimittaa 320 tonnia jätteitä, mutta tulipalon jälkeen näin ei ole pystytty toimimaan. 40 tonnia, 40 tonnia jätteitä vielä odottelee käsittelyä. Ja tämähän koskee myöskin Saksaa ja Alankomaita, ja tämä koskee 7 miljoonaa ihmistä, eli tämä on selvästi eurooppalainen kysymys. Odottelemme nyt tutkimusten tuloksia, mutta haluaisin nyt kuulla, oletteko seuranneet tätä projektia ja sitä, miten se voi vaikuttaa vedenlaatuun. Ja katsotteko, että tällainen päätös noudattaa oikeutta erityisesti varovaisuusperiaatetta, joka on kirjattu perussopimukseen. Kiitos. Merci. Uh, Kiitos. Ja sitten vihreästä Jutta Paulus. Merci. Ja, wir haben auch hier wieder... Kuten tässä on taas kerran nähty, että miten äh, tärkeää, että jos kerran, jos on hyvää lainsäädäntö, pitää päästä sitten täytäntöön. Jos ajatellaan ympäristölainsäädäntö viime vuosina on käynyt selvä, yhä selvemmäksi, että, että että kaikki tämän planktonin ja äh, äh, muun vaikutus ihmisen käyttämään juomaveteen tai käyttöveteen täytyy saada pienemmäksi muiden epäpuhtauksien ohella puhdistaa. Niin, että myöskin sitten käyttö sekä käyttövetenä että vapaa-ajan käyttöön on mahdollista. Jos ajatellaan, että tätä on tällainen elinolosuhteiden taantuminen on tässä toissijainen tavoite pelkästään, jos ajatellaan tätä veden puhtausvaatimuksia. <clears throat> jos ajatellaan että ympäristöviraston toimintaa tai kertomuksia, niissä käy ilmi, että nopet, no, monet ongelmat juontuvat esimerkiksi kemikaalien kuljetuksesta ja siitä seurausvaikutuksista. Meillä ja erillisiä farma, farmakologisia tuotteita lisätään näihin tähän veteen. Ja, ja tässä palataan ikään kuin 80-luvun taantumuksen aikaan. Ja sitten jos ajattelemme vaikkapa äh, kaikki äh, lääkeaineiden aiheuttamia haittoja ja sitten otetaan vakavissaan. Meillä on sitten sata, satoja muitakin äh, haitta-aineita, siis beta, beta, muita happoja, jos ajatellaan vaikkapa suistoalueita, niin millä, millä, millä tavalla siellä sitten äh, huolehtaa syötä, vaikkapa nämä hormonihäiriöiden äh, vaikutukset ovat vielä tai ihan hämärän peitossa. Kiitoksia viimeinen puhe. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustajalle. Olen hyvin huolissani kun luin tästä, että jäsenvaltiot ovat pyytäneet lykkäystä tämän täytäntöönpanon suhteen, mitä tulee vedenlaatukysymyksiin. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että 90 prosenttia pintavesistä saisi nyt poikkeusluvan. Ja olen huolissani myöskin siitä, että makean veden varannot supistuvat 4 prosenttia vuosittain. Eli tämä vaikuttaa sitten meren ja luonnon kasvistoon ja eläimistöön. Tämä saattaa aiheuttaa tiettyjen lajien kuolemisen. Ja Project Water – kampanja tähtää siihen, että suojeltaisiin järviä ja jokia ja biodiversiteettiä. Ja kampanjassa on todettu, kuten komissionkin edustaja sanoi, että tämänhetkinen direktiivi on hyvä, se toimii. Eli täytyy vain nyt panostaa täytäntöönpanoon. Meidän täytyy tehdä enemmän, eli ei mitään takapakkia – meidän täytyy suojella direktiiviä vesitysyrityksiltä. Ja haluaisin kysyä komissiolta, mitkä ovat ne prioriteettiset toimet, joiden avulla voitaisiin tukea jäsenvaltioita, jotta ne panisivat täysimittaisesti täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä vedenlaatuun liittyen. Ja kuten muutkin kysyivät, milloin direktiiviä päivitetään. Silloin voitaisiin katsoa myöskin tavoitteita, jotka liittyvät lääkkeisiin ja mikromuoveihin. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon. Kiitoksia. Ja nyt sitten komissio saa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Meillä on vartti vielä aikaa, eli emme ehdi enää käymään toista keskustelua näiden biojätteiden käsittelystä. Eli jos ensin vastaatte näihin kysymyksiin, niin sitten voisimme päättää tämän ensimmäisen kohdan esitysistalta. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, c'était justement ça les points que je voulais... Kiitos. Ö, tässä on joitakin kysymyksiä, jotka näyttävät koskevan jätevesidirektiiviä. Yritän tiivistää vastaukseni teemoittain. Havain kysymys, jonka niin monet esittivät. Tuleeko komissio te- tekemään selväksi, että se ei avaa vesidirektiiviä? Tästä halusin sanoa, että terveystarkistuksen tulokset ovat ihan selviä. Eli direktiivi laajasti ottaen vastaa tarpeita, mutta olemme löytäneet jotakin alueita, joissa parannuksia voi löytää. Ja on kohtuullista sanoa, että me käymme keskusteluja myös poliittisen johtajan kanssa, että me mitenkään mietin, miten me halusimme altistaa direktiiviä sille vaaralla, että sitä vesitettäisiin. Me arvioimme kaikkia vaihtoehtoja eurooppalaisen vihreän toimintaohjelman puitteissa, joka julkaistaan sitten seuraavana päivänä. Ja me haluamme pitää huolta sitä, että meillä on sellainen väline, joka auttaa meitä saavuttamaan ilmastoneutraalisuuden Äh, biodiversiteettiä ja hiilineutraalisuutta. Me käymme näitä keskusteluja teidän kanssa. Meillä on äärettömän tärkeää kuunnella teidän mielipiteitä. Tämän lisäksi meillä on neuvotteluja neuvoston kanssa. Saatatte tietää, että neuvosto haluaa käydä suuntaan johtavan keskustelun äh, terveystarkastuksesta ympäristöneuvostossa. Me käymme institutionaalista keskustelua me arvioimme kaikkia vaihtoehtoja taataksemme sen, että me menemme sinne, minne vihreä suunnitelma meidät haluaa viedä. Ja sitten vähän täytäntöönpano ja rikkomusmenettely. Tässä Finnish Checkissä on todettu, että on paljon tehtävää myöskin kansallisessa direktiivin täytäntöönpanossa. Ja sidosryhmien kyselyssä kysymme Ovatko ne sitä mieltä, että sanktioita voidaan soveltaa myös paikallisviranomaisissa vesidirektiivin alla? Ovatko nämä sanktiot asianmukaisia? Monet uskovat, että ne eivät ole riittävästi suhteellisia, että ne olisi torjuntavaikutetta ja tehokkuutta. Ja mietin, vastaako tämä löydä sitä, mitä, mitä te kerrotte, että huonoja tarinoita huonosta täytäntöpannosta kansallisella tasolla – Tuloksena on, että useimmat jutut jossakin tapauksessa aivan liian myöhään päätyvät neuvostoon ja äh, komissioon ja komissio jatkaa rikkomusmenettelyt linjalla ja määrien äh, juttujen määrä on kasvanut ja sen lisäksi me olemme helmikuussa 2019 antaneet erittäin selkeät suositukset kaikille jäsenmaille. Ja tällä tavalla me ohjaamme joki, jo, jokisuistojen hallintaa, suunnitelmien laatimista. Meillä on nyt tulossa uusi kierros ja meillä on tällaista rakenteellista täytäntöönpanoa. Me seuraamme näitä juttuja. Komission rikkomusmenettelypolitiikka pakottaa meidät toimimaan joka kerta, kun me näemme, että on rakenteellisia epäonnistumisia jäsenvaltioissa käyttää instrumentteja niin kuin pitää mutta päävastuus jäsenvaltiolle oikeuteen pääsy on myös osa ongelmaa. Mä emme näe samaa dynamiikkaa kaikkialla. Niin, että ympäristöorganisaatiot käyttäisivät niitä oikeuksia, joita direktiivi voisi tarjota. Nämä ovat myös teemoja, jotka pysyvät meillä mielessä – josta keskustelemme laaja-alaisesti. Nämä koskevat myös muita osaa kiitä, Ja vastauksena Rova Müllerille integraatiosta ja, ja komission maatalouspolitiikan ehdotuksesta. Me olemme oikein tyytyväisiä siitä, että komission ehdotus on, on luonut ehdollistamista. Eli lisävaroja myönnetään viljelijöille – kun konnetaan vesipotedirektiiviä. Voitaisiinko tätä parempaakin ajatellaan eurooppalaisen vihreän sopimuksen kunnianhimoa. Tämä on lainsäädäntövallan käyttäjille, jotka toimivat aktiivisesti asian parissa. Paljon täällä oli kommentteja kemiallisista saast- kemistä saasteista ja on totta, että terveystarkistuksessa me voisimme toteamme, että voisimme tehostaa valvontaa, kun on kysymys yhdisteistä useamman aineen sekoituksesta. Mutta samalla me myöskin puutumme pistekuormitukseen ja sisä erityistoiminnan häiritsijät, hormonihäiritsijät, tulemme, meillä on erittäin herkät neuvottelut juomavedestä. Teidän edustajien kanssa olemme pyrkineet puuttumaan äh, ensimmäistä kertaa säädöstoiminnan häiritsijöihin ja kiitän parlamenttia tärkeästä tuosta näissä toimissa. Ja sitten veden puute. Se on erittäin selvästi tutkassamme. Meillä on myös kvantitatiivisia tavoitteita, mitä täytyy kunnioittaa. Ja nämä tulevat olemaan seuraavaa vesidatan direktiivin hyväksymistä, jossa vedellä määrällisiä kysymyksiä täytyy hallinnoida. Uh, Voisiko ehdottaa puheenjohtaja, että komissio vastaisi myöskin näihin kysymyksiin, tar- tarkkoihin kysymyksiin, tarkalla paljon Luse ei saanut vastausta, minäkään en saanut vastausta siihen, että millä, mitä tulee komission omien toimenpiteiden parantamiseen. Eli edellyttäisin, että vastattaisin siihen, mitä kysytään. Niin voisi lisätä vielä tämän Ranskan kysymyksen tähän. Niin, olkaa hyvä. So, on the one hand I said that P5... Täältä sanon, että Befasseja on äskettäin äh, modernisoitu, tämän käsittelyä modernisoitu juomavesidirektiivissä. Me seuraamme tilannetta, me laadimme äh, strategiaa, joka kattaisi nämä laaja pohjaisemmin. Ja mietin, pitäisi uudelleen arvioida toista vesipuitadirektiiviä, tytädirektiiviä, tätä laatudirektiiviä. En ymmärrä, mitä tarkoittaa, että komission pitäisi arvioida meidän omiin toimiin. Mihin te viittaatte? Viittaatteko toimiimme sopimusten vartijana? The deadline... 2015 äh, annettiin äh, äh, takarajaksi vain poikkeuksin. Sitten tässä on myöskin hyvin rajoitettu aika näiden menettelyjen käynnistämiseksi Vera visa-tapaus esimerkiksi näistä rikkomusmenettelyistä. Ranskastakin on yksi juttu vireillä, mutta mitään pakotteita eikä muita sanktioita ole langetettu vielä ei, eihän se sitten ketään hetkauta, jos se mitään sanktiota tulee. En, sitten äh, mietin, että miksei sitten, haluaisin tietää, miksei muita vastaavia menettelyjä ole käynnistetty selvässä tapauksissa. Question. Kiitos kysymyksestä. Vastaus on, että me olemme lanseeranneet aika monta rikkomusmenettelyä. Osa on siinä vaiheessa, että me olemme lähettäneet ilmoituksen. jossakin tapauksissa olemme lähettäneet tämän perustelukannan. Jotkut jutut ovat jo menossa oikeuteen. Vien kotiin viestin, että pitäisi olla aktiivisempia, mutta me olemme jo aktiivisempia. Koska kaikki tois, toisen joukkialueen hallinta, niin ohjelman toiminnat, ne ovat jo pitkällä ja me seuraamme tarkkaan toimia. ja tiedetään, että e, komission rikosmenettelyt toimien näkyvyyden suhteen ja näitä juttuja, kun ne ovat tietysti vähän kypsyneet. Mutta se ei merkitse, etteikö olisi vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa näiden ensimmäisten vaiheiden yhteydessä ja kun olemme aloittamassa näin, että olette turhautuneita, ymmärrän, että olette päättäväisiä kunnianhimoisia ja me olemme sataprosenttisesti samalla linjoilla. On my right hand side. Niin tällä oikeallakin ollaan turhautuneita. Vais, olkaa hyvä. Be frustrated. Niin voin kyllä hymyilläkin. Kiitoksia, että toistitte kysymykseni. Kun käsittelemme jätevesiä, niin nyt tiedämme, että on mahdollista luoda myöskin energiaa samalla. Eli olisiko mahdollista tai miten olisi mahdollista avata direktiivit, jotta vihreän kehityksen sopimus voitaisiin ottaa mukaan tähän osioon, joka liittyy suoraan energiatuottamiseen jätevesien käsittelyn yhteydessä, koska direktiiveihin tätä ei ole kirjattu, eli miten se olisi mahdollista? Indeed, this relates rather to the evaluation of the urban wastewater No tämä kytkeytyy tähän kaupunkijäteveden käsittelydirektiivi. En tiedä, tapahtuuko sitten ne. Mä vastaan tässä jäsenelle kyllä edustajalle, että kyllä to, toki olemme aika tarkkoja siinä suhteen, että, että saamme nämä sitten vedenhuolto- ja puhdistussuunnitelmat mahdollisimman energiatehokkaasti ja kustannustehokkaasti toteutuksessa. Meillä on 10 prosenttia, 10 000 äh, laitosta kuluttaa prosentin verran energiasta Euroopan laajuisesti, eli energiatehokkuutta on, on tehostettava, mutta kuitenkin vielä suurten käsittelylaitosten ää, äh, ää, äh, tavoitteena olkoon sitten tällainen ää, energianeutraalius jopa kenties sitten niin, että ne voisivat tuottaa ylijäämäenergiaa. Kiitoksia. Eli tämä ensimmäinen keskustelu päättyy ja sitten kohta siirrymme talousarvioon. Très bien, on va reprendre nos... No niin, sitten jatkamme kokousta. Eli alustan tämän aiheen. Eli keskustelemme talousarviosta 2021. Tämä on nyt hyvä hetki käydä keskustelua, kun nyt puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Se on sitten ensimmäinen budjetti uudella kaudella. Tämä on ehkä vähän ennakointia, mutta jos haluamme kunnolla valmistella asioita parlamentissa, niin meidän pitää tehdä tätä työtä poliittisissa ryhmissä ja tietysti myöskin valiokunnissa. Itse olen valmistelijana ympäristövalikunnan lausunnon osalta. Eli esitän sieltä muutamat tärkeimmät kohdat. Ja sitten myöhemmin ilmoitamme valiokunnan kannan. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Pascal. Hyvää päivää kaikille. Minä olen täällä etsimässä liittolaisia. Olin 2020 budjetin varjoesittelijä ja saimme 1,9 miljardia enemmän kuin valtion päämiehet. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun parlamentti voitti lähes kaksi miljardia. Ja tämä oli siksi, kun viisi ryhmää työskenteli yhdessä. Ja syyslokakuussa ne yhdistävät voimansa ja ne saivat nämä kaksi miljardia yhteen vajaat. Ja nyt olen esittelijänä ensimmäisen monivuotisen ratoskauden budjetin esittelijä. Tämä on vaikeaa. Parlamentin täytyy olla yhtenäinen käytämme uutta menettelyä, aloitamme työt ajoissa, jotta voisimme sitten kevään lopulla olla samalla linjalla. Me olemme useammat Madridissa ilmastokonferenssissa ja Ursula van der Leyenin puhe antoi paljon toivoa ja ihmiset sanovat, että jos Eurooppa hyväksyy tämän vihreän sopimuksen toimintaohjelmaan, niin kaikki on hyvin, mutta jos Eurooppa ei siinä onnistu, jos ei ole rahoitusta sille, budjettirahoitusta ja muuta rahoitusta. Jos ei ole rahoitusta, niin sitten se on vain viherpesua ja sitten se on se katastrofi. Täällä on useampi ystäviä, jotka ovat Madridissa ja osa ihmiset kääntävät katseensa Eurooppaan ja moni vuoteen rahoituskehys kattaa seitsemän vuotta ja budjetti, jonka käsittelijä oli 21, se on yksi tapa myös tarkastella monivuotista rahakestosta. Jos juna menee ohi, se menee ohi itse seura- seitsemäksi vuodeksi. Tämä vaikea projekti, me näemme mitä Charles Michel ehdottaa. Meillä on budjetti 1,07 äh, prosenttia Euroopan BKTstä, se on täysin riittämätöntä ja vaikka päästä siihen 1,3 prosenttia, mitä parlamentti vaatii, ja vaikka me saisimme 1,3 prosenttia portugaisen tuotteista vihreän sopimuksen rahoittamiseksi, ei sekään riittäisi. Eli komissio on alkanut työstää lisäbudjettia ja tällaista ei-budjettia vihreän ohjelman rahoittamiseksi. Ja e, ajatellen neuvoston painoon ja muuta, jos parlamentti ei etene samassa rivissä, niin tämä on hyvin vaikeaa. Minä en puhu mitään, minä läksytä teitä, minä olen uusi esittelijä Siksi haluan kuulla, mitä te voitte sanoa. Me etsimme argumentteja voittaaksemme yhteisen taistelun. Katsotaan, miten tämä toimii. Donc devant vous, désolé, j'ai la même présentation devant toutes les commissions. Minä teemaa samoin kaikissa valiokunnissa Teille minun ei tarvitse kertoa, mitä vakava tilanne on. Oli vähän aikaa sitten Bamakossa. Mä sanomatta sanonut, että kuivuushelissä on sellaista kuivuutta, jota ei koskaan nähty. Ja, ja, ja äh, AIDS tapaa ihmisiä ja ilmastonmuutos tapaa ihmisiä. Tilanne on hallitsematon. Äh, eilen olin sivulla, jossa mitataan hiilidioksidia ilmastossa 70-luvun alussa – siellä päivittäiset, viikoittaiset, kuukausit ja hiilidioksidin määrä on kasvanut. Olemme viime vuonna 15 part- hiukkasta Mertille tällä hetkellä. Me olemme taas luonneet uuden ennätyksen ja kaikkein huolestuttavinta on kiihtyminen. Eli hiilidioksidin määrä ää, ilmassa kasvaa kolme kertaa niin nopeasti kuin 60-luvulla. Se on nyt 1,8 yksiköstä en halua puhua teknisesti, mutta tämä on kolme kertaa niin nopeampaa kuin aikaisemmin. Huolimatta siitä, mitä Eurooppa on tehnyt, emme ole mitenkään vaihtamassa taistelua. Globaalit hiilidioksidipäästöt jatkuvat ja meret ja metsät, jotka absorboivat e- aikaisemmin enemmän, tekevät sitä vähemmän. Meidän laajemman Timmermansin keskustelu on tärkeää. Meidän täytyy voittaa tämä taistelu. Jos Eurooppa leikkaa päästänsä vuoteen 30 mennessä voimme ajatella, että meillä on vipuvaikutus ja Japan ja Kiina voivat tehdä samaa, mutta jos Eurooppa antaa sen kuvata tavallaan liian monimutkaista, jos Eurooppa luo toivoa, mutta 20-30 vuoden kuluttua me pääse mihinkään, vaikutus on katastrofinen. Rovanen Lajen vertaili Kennedyn pohjalta, me halusimme Kiinaan, mennä kuuhun ja se oli sitä kunnianhimoista. Ja ja että me voisimme sitten tehdä jotain samanlaista tarvitaan budjettia. Kennedy moninkertaisesti 15-kertaiseksi NASA budjetin muutamassa vuodessa. Ja sitten tämä vihreä, viittaista vihreän New Dealin savittaus Rooseveltiin. Hän loi työpaikkoja ja hän kolminkertaisesti liittovarten budjetin. Ei hän tyytynyt 1,07 prosentin bkt Rooseveltin ja kun Kennedyn kunnianhimo oli samalta kuin kansalaisten ja kysymys vuoden 2021 budjetista on, onko se kunnianhimotasolla ja konkreettisesti, kuten tiedätte. Tämän asian, mitä tämä tarkoittaa tämä päästöjen leikkaaminen puoleensa valtavat tehtävä puolet koulusta, rakennuksista, yliopistosta, ne täytyy, pk yrityksestä niiden täytyy saada, eri, ne täytyy saada eristettyä, sitten täytyy sitä julkista liikennettä. Maatalouden mallia täytyy muuttaa muutamassa vuodessa. Ja tässä ei tarvita logoja. Tämä on valtava bordelli. Koskaan ihmisten historiassa ei olla tällaisia muutoksia nähnyt. Se on miljoonia työpaikkoja Euroopan liitot kannattavat tätä sulla työpaikkoja, se lisää ostovoimaa. Mä tapasin jonkun ihmisen, ihmisen, jotka sanoivat, että talo on eristetty ja me on lämpimämpää ja joka vuosi säästän 800 euroa lämmityskustannuksissa ja luomme työpaikkoja. Ja Grenoblein pormestari sanoi, että halusin tehdä paljon enemmän. Halusin eristää paljon enemmän toja, mutta meillä ei ole varaa siihen. Halusin, että Eurooppa auttaa minua kaikissa Espanjassa, Ranskassa, Puolassa, Ruotsissa on varoja eristä rakennuksia enemmän. Mitä tämä maksaa? Näette tämä 14. tammikuuta asiakirja. Komission asiakirja oli hyvin kiinnostava ja ensimmäistä kertaa. Mutta tämä oli kattava, mutta tässä oli myös jännitteitä. Komissio sanoi 14. tammikuuta asiakirjassa, me tarvitsemme 260 miljardia euroa lisää, leikata 40 prosenttia. Komissio sanoo tämän. Ei kukaan henkilökohtaisesti ajattele. Komission asiakas sanotaan, että se mitä tarvitaan joka vuosi, vuosi 2021. Tilintarkastustoimiston sanoo, että rahaa tarvitaan silloin. Eli tarvitaan useampia sata miljardeja, ja joka on huolestuttavaa ja erittäin kiinnostavaa. Toteaa, että tällä hetkellä on 7,5 miljardia tässä siir- oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa. Ja, ja erilaisia politiikkoja ja niillä on joku kerrannaisvaikutus, jota me tunne ja me, haluamme, me avaudumme tässä Timmermans ja Van Leyen sanoivat, että ovat uusia ideoita ja sanoivat, että sanovat selkeästi, että parlamentin täytyy tehdä uusia ehdotuksia ja painostavat, kansalaisten painostukseen saamaan neuvoston liikkeelle. Mutta tällä hetkellä varat eivät riitä. Jos on aikaa, niin tässä meillä on kuusi suurta työmaita, jossa on hiilidioksidipäästöjä leikattavissa. Oikeusperustalla, joka on olemassa, me voimme tarkastella olemassa olevia ohjelmia. Ja tällä lailla me voimme vähentää metaan- ja hiilidioksidipäästöjä. Tässä on olemassa olevat puitte, puitteet ja sitten mitä työkaluja meillä on, mitkä eivät toimi, miten saadaan enemmän rahaa työkaluja, jotka toimivat paremmin. Tätä täytyy aluksi miettiä. Tämän lisäksi, kun komissio sanoi, että meiltä puuttuu satoja miljardeja kuljetuksessa, energiatehokkuudessa, maataloudessa, se sanoo, kuinka paljon puuttuu. Ja tässä tarvitaan teidän apua. Tehdään selväksi, että budjettivaliokunta haluaa teidän apua. Ajattelette, että talousarviovaliokunnalla on kaikki toimivaltuudet, mutta ei se niin ole. Kaikki meistä, kaikki meidän täytyy miettiä asioita täsmällisemmin Kulutus vain 60 miljardia. Infrastruktuurista ei ole ajateltu vielä. Totta kai kuljetuksen alueella infrastruktuurikulut ovat kaikkein isompia. isompia. Kun me neuvottelemme monivuotista rahoituskehyksestä ja 21 budjetista, kykenemme selkeyttämään, mitkä ovat vaadittavat budjettitasot. Komission työ on kiinnostavaa. Sanoo, mikä olisi ihan teellistä erittäin kiinnostavaa, että komissio ei sensuroi, se pyrkii voittamaan, mikä voitettavissa on. Toska, että jokaisessa valiokunnassa voimme tehdä tätä työtä. Tässä sanotaan, mitä me vihreän sopimuksen toteuttamiseksi tarvitsemme. Ja sitten pyrimme laajentamaan puitteita ja sitten katsotaan, mitä voidaan tehdä, mitä rahoitusta on käytettävissä, mitä oikeusperustaa tarvitaan. Olemme lähinnä puhunut tästä äh, politiikasta, jolla pyritään välttämään ongelmia, eli jätetään päästöjä 20 vuodeksi, sitä on sopeutumispolitiikka ja me näemme, että on yhä enemmän katastrofeja ja täytyy sopeutua. Että meillä on 400-500 miljardia ei ole mitään taikasauvaa, täytyy käyttää, luoda kunnianhimoisempi budjetti ja sitten käyttää varoja, jotka ovat budjetin ulkopuolella. Talousarviovaliokunta on aloittanut työnsä omista varoista, joka on perustaistelu että jotta kuusi budjetilla ilman lisävaroja vasta tuloksi. Saksa tulee olemaan toisella kaudella. Saksa tulee olemaan puheenjohtaja. Saksan neuvottelijat, että useimmat maat eivät halua tarjota yhtä miljardia lisää. Heillä täytyy ratkaista tämä omat varat kysymykset. Erityisesti ilmastoa varten, jos, jos emme saa kansalaiset mukaan, ja se, ihmiset eivät tiedä, mikä on monivuotinen rahoitusköyhyys, mutta uskon, että omat varat, se on keino löytää ratkaisu. Ja meillä, tar- meillä täytyy olla voimakkaampi liittouma. Valiokuntien kesken meidän täytyy saada mukaan myös Euroopan keskuspankki ja talous ja aloitteen komitea ja talous- ja sosiaalikomitea Dombrovski halusi 16 miljardia ympäristöpankkiin. Se on ihan mukavaa, mutta ei se yhtään riitä. Me tiedämme EKP samaan aikaan. Sillä ei, siltä ei likviditeetti lopusta ole koskaan ollut niin paljon. Sillä on 1200 miljardia vuoden kuluttua käytettävissä. Mitä parlamentti voi tehdä ehdotuksia, jotka kunnittavat Euroopan keskuspankkia, vaikka Euroopan keskuspankki edetään. Tällä hetkellä suurin osa kansainvälisen valtarahaston varoista menee spekulaatioon, niin minusta sitä pitäisi käyttää paremmin. Eli tarvitaan Marshall-suunnitelma ilmastoa varten. Ja Euroopan investointipankkia pitää uudistaa, että se voisi järjestää nopeasti. Komission aloittanut kuulemiset, jotta omia varoja voitaisiin lisätä. Haluaisin tehdä pakolliseksi asuntojen eristämisen energiatehokkuus on ongelma. Ja sitä me halutaan tehdä pakolliseksi, jos ei ole tukea, niin jokaisella yrityksellä tai pk-yrityksellä tai viljelijällä on mahdollista. Jos ne joutuvat omasta taskusta maksamaan, niin siihen ei päästä. Se on tärkeää saada subventiota, tukea ja paljon kunnianhimoisempaa toimintaa. Omat varat Sitten täytyy myös vastata veroikeuteen äh, ja satellaan keltaliivejä. Raskaassa pyritään rahoittamaan ympäristösiirtymää ja 30 prosenttia raskalaisista 30 prosenttia ja eurooppalaisista euroakaan säästöjä. Täytyy saada erilaisia vastaehtoisia resursseja, kuten julkinen liikenne. Ja kaikki lankee jäsenmaille, että Ranska, Ruotsi tarvitsee maksaa yhtään eh, lisää, mutta meidän täytyy kyetä auttamaan ihmisiä. E, esimerkiksi lentopolttoainevero olisi yksi vaihtoehto. Ja sitten rahoitustransaktiovero, se tuottaisi yli 50 miljardia per vuosi. Se on tämä erittäin eh, joustava vero. Tämä eh, raja hiilirajavero, hiilivuotovero. Talousarvion valiokunta käsittelee sitä. Ja sitten kysymys on Euroopan voittojen vertaamisesta, kun oli lapsi, tämä yritys, voittoverotus oli 35 prosenttia ja toisaalta nyt se on tippunut 20 prosenttia ja toisaalta ää, osingot kasvavat. Onhan se, että yritykset tottavat voittoa, mutta mitä he teivät, investoivatko? Ei, rahat menevät lähinnä osinkoihin. Makrotaloudellisesti tämä investoimattomat voitot, niin on se siis erittäin tärkeää. koska on täällä varoja ilmastoa, ja kun osinkojen määrä kasvaa ja kuitenkin osinkoverotus on niin alhaista. Tämä on kaiken parissa. Me työskentelemme eh, kun eh, Roosevelt aloitti, niin Florida, ää, eh, kaikki osavaltiot tiputtivat veroja ja, ää, ja Roosevelt loi liittovaltion verotuksen 38 prosenttia ja asuttamisessa tahansa, se oli mikään unelma. Mä olin edellä, jonka Mare Monti ehdotti kolme vuotta sitten Montin mietinnössä, tarvitaan äh, omen varoja ja eurooppalainen osinkovaroitus on parhaita keinoja. Yhdysvalloissa Roosevelt Trumpin voittovero oli 35 prosenttia, Euroopassa 19 prosenttia. Puolessa ja vielä Trumpikin aikana yritysverotus on 24 prosentissa. Ei se että me tar- meillä pitäisi olla vain yksi keino. Me tarvitsemme viisi kuusi omien varojen lähdettä. Ja totta kai ympäristövaliokunnan täytyy liittää mukaan tehdä ehdotuksensa. Yhden valiokunnan mitä se ei voi edetä. Ja lopuksi me kykenemme luomaan ohjelmia, joissa me toimme tutkimusta, yhteistyötä Etelänmaiden kanssa, mutta meidän täytyy investoida enemmän tutkimuksen tosiaan, kun nyt kun me leikkaamme jokaiselle perheelle, jokaisessa kylässä, jos me, me teemme töitä tämän vihreän ohjelman puitteissa, niin puolet tulee yhteisöltä, sitten tulee jäsenvaltiolta ja ympäristöpankilta 20 prosenttia. Lentopolttoaineveron lisäksi joka mainitsin, on myös miettiä näitä muiden ulkopuolisia varoja. Barack Obama ehdotetaan veroa, mikä pankki ei voi työskennellä Yhdysvallassa, jossa täysin seurattava. Siinä vaiheessa vält- puututtiin veronkiertoon, mutta taksonomian suhteen täytyy tehdä vielä työtä, mutta me voimme luoda taksonomiaa ja sanoa, että mikä pankki tai mikä sijoitus yritys ei voi toimia. Euroopassa se on täysin seurattava, ja se sitten tuo rahoituksella vihreätä sopimusta. Pariisin sopimuksen toinen artikla toteaa, että rahoituksen täytyy osallistua, rahoitusmaan täytyy osallistua. Meillä on, 9. toukokuuta tämä Schumannin sopimuksen 70-vuotispäivä, tämä Teres ja hiilisopimus, se oli vallankumouksellinen sopimus. Schumann käytti hienoja sanoa, että maailman rauhaa, ei voida säilyttää, ellei ole luovia yrityksiä, jotka ovat mittaisia kuin vaarit, jotka kohtaavat sitä. Ja hän loi hiiliteräsliitä, jotta se ei ole mahdollista, ja meidän täytyy olla Eurooppa, jolla on rohkeutta, ja jos ilmastonmuutos kiihtyy niin, että neuvosto ei saa sieltä liikkeelle. Komissio haluaa onnistua. Parlamentti voi olla ylpeä, se on kansalaisten ääni. Ja meidän täytyy meidän toimia, omia toimia edistää ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Tässä tuli muitakin asioita kuin talousarviota. Eli tämä on laajempaa keskustelua. Yksi asia vielä ennen kuin käynnistämme keskustelun. kun puhutte siitä, että kasvihuonepäästöt pitää puolittaa, niin se ei ole kymmenessä vuodessa, vaan siis vuoteen 70, 1970, 1990 verrattuna. No, täällä nyt ei ole kansanpuolesta yhtään nimeä listalla, eli SNDstä, jotta Gyteland. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä alustuksesta ja hänen <clears throat> kuudestaan tehdä tiivistä yhteistyötä oman ja meidän valiokuntamme välillä. Ja tämä on hyvä alku kaikille, tämä ajatusten vaihto jo tässä vaihteessa. E, en, ensinnäkin pahoittelisin Monika Benwan puolesta, joka on meidän varjoesittelijämme meidän SD-ryhmästä <clears throat> sanon hänen nimissään muutaman sanon, sanan, mutta ennen sitä haluaisin jo itse omastakin puolestani kiittää tästä esityksestä. Ja minusta on erittäin rohkaisevaa kuulla ajatuksenne näistä merkittävistä pitkistä askelista, joita meidän parlamenttina pitäisi ottaa koko paitsi Euroopan, myös koko maailman eh, tulevaisuuden hyväksi ja sen varmistamiseksi, että että meillä on selkeä kytkös sen välille, mitä vakaan talouden kehittäminen edellyttää myöskin vakaan, vakaan talouskehityksen kannalta. Se on hyvin, oli kannustava kuulla puhetta äsken. Ja sitten kun puhun tässä Monikan, Monika Benoan nimissä, sanon sanoa äh, hänen nimissään, että me kannatamme tätä hanketta ja me, meidän puolueryhmämme, sosiaalidemokraatit, ovat hyvin voimakkaasti teidän tukenanne ja puolellanne. Ja olemme iloiset siitä, että, että, että Pariisin sopimuksen tavoitteet ovat työn keskiössä. Ja me uskomme, että 2020 tarvitsemme äh, tulo- ja menoarvion, joka todellakin sitten noudattaa Pariisin sopimuksen henkeä ja suuntaviivoja, <clears throat> myöskin biodiversiteetti ja tämä 10 äh, prosentin äh, <clears throat> menotavoite on meille äh, erittäin tärkeää. Niin ikään haluaisimme mainita, että syövän vastaisen, vastaisen taistelun on saatava riittävästi määrärahoja budjetista ryhmän nimissä haluaisin korostaa myöskin sitä, miten tärkeää, että meillä sitten tällä Green Dealille on riittävät resurssit tarjoilla, ja että tässä nyt ei tarvitse, tarvitse nyt sen kummempaa, kummemmin teitä patistella, koska näyttää olevan jo ihan riittävän käynnäinen. Me haluamme tämän todellakin äh, muuntuvan todellisuuksi, todellisiksi ympäristöteoiksi tämän koko hienon periaatteen ja sitten, että saamme myöskin riittävästi rahaa tämän siirtymän toteuttamiseksi. Se on yksi tärkeimmistä painopisteistämme. 2021 tulee menoarvio on hyvä rahoituskehitysjakson alku. Ja meidän täytyy tässä varmistaa, että todellakin mu- muutos on tapahtunut ja, ja että tässä pelataan nyt uusin kortein. Lopuksi haluaisin vielä mainita, että minun tässä teitä, teitä tarvitse opettaa, mutta kuitenkin tämä, tämä oikeudenmukainen siirtymä on selkeä osa tätä kokonaisuutta, jonka ansiosta sitten kaikki mahdollistuu, minkä jo tuossa alustuksena, alustuksessa ne mainitsitkin, mainitsittekin. Sen lisäksi meidän pitää äh, vain se vielä todeta, että, että, että me en, eh, terveydenhuollon ennaltaehkäisytoimintaan haluamme liittyvän muutosesityksen tehdä. Mutta eipä juuri muuta. Kiitokset kovasti teidän työstänne ja eh, siitä halustanne ottaa Envi mukaan tähän kiinteästi toimijaksi. Ja tästä äskeisestä alustuksesta on erityiset kiitokset vielä. EPP. Kiitos sitten kansanpuolueesta Spirakis. Thank you. I'm not representing EPP, but just... Kiitoksia Puhun ihan vain omissa nimissäni, niin Liise on täällä kyllä paikalla. Eli, eli kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Se oli mielenkiintoinen, koska olemme nyt uuden rahoituskehyksen alkuvaiheessa. 2021 on sitten symbolinen vuosi. Toistaisin vain oman puolueeni kannan, mitä tulee neuvotteluiden lopputulokseen. Eli on parempi, että saisimme pari viikkoa tai kuukautta lisää, jotta saamme kunnollisen talousarvion sen sijaan, että saamme aikaan sopimuksen, sopimuksen nopeasti, mutta jossa talousarvio oli sitten hyvin kunnianhimoton. Eli vihreän sopimuksen täytäntöönpanoon. Haluaisin kysyä tästä rajamekanismin toiminnasta. Millaiseksi se on kuviteltu? Ja jos laskette tämän varaan, niin millaisista summista on kyse? Kiitos. For, uh, Kiitoksia. IDstä ei ole ketään täällä. Sitten vihreistä. Eh, Presidente, un intervento molto breve. Ehm, grazie intanto per la presentazione. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja yksi asia, joka tuli lopuksi, lopuksi esiin. Viime päivinä on puhuttu hyvin paljon sokeri- ja liha- ja muovi- ja polttoaineveroista. Ja voittoja tietysti pitää verottaa. Ja tämä pitää olla tasapuolista jäsenvaltioiden välillä. Eli ehkä EU-sakin pitäisi vähän tarkastella uudelleen tiettyjä asioita, mutta huolenaiheena on se, että nyt kun tarvitaan resursseja, niin että kansalaiset joutuvat maksamaan nämä uudet verot. Eli tämä on ehdottomasti pidettävä mielessä. No sitten tässä viitattiin Tsekin tasavaltoon sitten EU. Eli synergian avulla saatiin aikaan se, mitä me nyt viemme eteenpäin. Mutta kansalaisia tässä ei rangaistu, vaan tavoitteena oli yhdistää energiaresursseja, mutta kyse ei ollut siitä, että rankaistaisiin kansalaisia. Eli suosittelisin valiokunnalle, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon se, miten tämä voi vaikuttaa kaikkein heikoimpiin kansalaisiimme. Kiitos. Thank you for the Greens, Kiitoksia sitten vihreistä Eichhout. And uh, certainly thank you all. Kiitoksia kovasti ja kiitokset äh, herra Lauluturulle erityisesti. Lämmät kiitokset hyvin kattavasta alustuksesta ja siitä, että todellakin sitten korostitte, että tässä tämän vihreän toimintaohjelman linjalla ollaan ja että varojakin siinä ollaan suuntautumaan suunnattu. TS 2021 budjettikeskustelu kytkeytyy tiiviisti sitten vuotisen rahoituskehitysneuvotteluihin jen neuvottelujakson käynnistämiseen. <clears throat> Tämä tulee olemaan hyvin tärkeää parlamentille ja tietysti heijastelee sitten neuvoston MFF-neuvotteluihin. E, tokko saavat tällä, niitä tällä viikolla vai valmiiksi, mikä olisikin sinänsä hyvä, koska tässä nähdään, että kaikki nämä innovaatiot ja muut asiat ihan kutistuvat ja supistuvat, koska jotkut jäsenmat omani mukaan lukien eivät halua äh, liikaa kukkaronöreen avata Euroopan suuntaan. Sitten meillä, meillä on omat äh, toisessa vaakakupissa maatalouspolitiikka ja sitä, siellä sitten innovaatiot ja nämä äh, Green Deal-elementit siinä menettävät painoarvoaan päivä päivältä. Eli Envin silmin nähtynä tästä on saatava hyvin voimakkaat, vahvat viestit liikkeelle. tämän voidaan kylläkin tätä kokonaisuutta vielä vahvistaa. Vieläkään ei ole tarkkaan prosenteissa sanottu, mikä verran ilmastonmuutokseen suunnataan varoja, mutta kuten sanottu, kaikki luvut osoittavat sen, miten tärkeä luvuista puhutaan, Michel on aika heikoilla, siinä puhutaan jotain 25 prosentista, mutta ei sekään ole sitovaa, eli tämä on vain jonkunnäköinen heppoinen suuntaviiva. Eli neuvosto on varmaankin tosiaan helpottunut, että pääsevät sitten eri eroon näistä ilmastoon liittyvistä sitovista tavoitteista. Siihen me tietysti meillä on oma kantamme. Meillähän on huomattavasti tiukemmat tavoitearvot olleet jo sillä kauan. Mitä sitten biodiversiteettiin tulee, hän ei sitä ole ääneen sanonut. Ja, te, ja tämä kytkeytyy tähän biodiversiteettiin. Tämä biodiversiteetti on ansio, jota te äsken painotitte, kun me haluamme vähintään 10 prosenttia äh, tämän äh, biodiversiteettimäärärahana lisätä tähän tämän yleisen ilmastonmuutosputin lisäksi. Ja sitten seikka, joka Äh, jonka painoarvo kasvaa, on, on, on tämä il, ilmaston, varmen, ilmaston varmennuksen, miksi me, miten sen sitten, että, että se on todellakin ilmasto, ilmaston kestäviä nämä kaikki muutokset, että me sitten todellakaan ajaudu tilanteeseen, jossa äh, teemme hallaa koko projektille. Esimerkiksi, että mitään äh, varmistetaan sen, että ei mitkään, etteivät mitkään panostukset kielteisesti pääse mutkan kautta vaikuttamaan tähän ilmastotavoitteisiin. Ja sitten vielä viimeiseksi, minkä sitten muutosesityksenäkin tulen äh, julkistamaan, että kun äh, äh, neuvosto pitää kirjaa tästä viherryttämisestä, se tapahtuu aika simppelein keinoin. Puhutaan vaan pelkästään vihreistä investoinneista. Se nyt ei välttämättä olekaan ihan selkeä ollenkaan asia tähän ilmastopitävyyteen, kestävyyteen vaikuttaa aika paljon, <clears throat> ehkä jopa kielteisestikin. Täytyy to- todellakin miettiä sitten biodiversiteettiä ja sellaisia muita varoja, jotka todella oikeasti eh, suuntautuvat viherryttämiseen. Sen tähän, lausu- se tähän lausuntoon kannattaa selväsanaisesti sitten lisätä. Ja tämä on sitten tietysti budjettivaliokunnan 2021 äh, budjettiesitys äh, on varmasti vakavissaan. Sen haluamme varmistaa, että tässä kaikin tavoin osoitetaan kaikille, kaikille asianosaisille, että nyt olemme tosissamme ja oikealla jäljellä. ECR? Yeah, please. Sitten ECRstä, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Panie Sprawozdawco, bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć Kiitoksia siitä, että voimme käydä keskustelua siitä, miten nämä suunnitelmat voidaan toteuttaa. Kaikkea ei ole pantu tähän mennessä täytäntöön. Ja 2030 tavoitteena oli vähentää päästöjä 40 prosenttia, mutta nyt me tiedämme, että tässä todennäköisesti ei onnistu. Nyt puhutaan 36 prosentista ja Brexitin jälkeen nyt sitten 34. Ja näin sitten käy, kun ei ole kunnianhimoja ja täsmällisiä suunnitelmia ja täsmällisiä laskelmia. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka pitää todeta myöskin neuvostolle. Tämä keskustelu osoittaa, että meillä on aika paljon tietoa näistä asioista, mutta on myöskin jäsenvaltioita, joilla on suuria rahoitusongelmia. Kreikka, Italia, Ranska, Belgia. Kun puhutaan verotuksesta, niin silloin voidaan puhua ainoastaan jäsenvaltioista, joissa sitä pannaan täytäntöön. Meidän täytyy saada kansalaiset vakuuttuneiksi ja sanoa, että että vesihuollosta tai jätehuollosta pitää maksaa huomattavasti enemmän. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa hyvästä lausunnosta, mutta nämä asiat pitää laskea hyvin tarkkaan. Eli meidän täytyy lähteä siitä, että jokaisella jäsenvaltiolla on laskelmat omista mahdollisuuksistaan ja sitten kertoo, mikä on mahdollista. Ja siksi täytyy vaikka laskea, että miksi 40 prosenttiin ei ole päästy, mutta nyt on alettu puhua jo 55 prosentista. Kyse on konkreettisista varoista ja konkreettisista päätöksistä. Jos joku on vaikka valtiovarainministeriä, niin silloin kun tehdään päätöksiä, niin silloin pitää myöskin osoittaa, mistä rahoitus tulee ja seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tässä puhutaan nyt seitsemän vuoden ajanjaksosta. Ja ensinnäkin meidän pitää nyt analysoida, mitä tapahtuu ja mitä pitää tehdä eri jäsenvaltioissa, jotta ylipäänsä voidaan puhua vielä konkreettisista ratkaisuista. puheenjohtaja oli paikalla kokouksessa, jossa Timmermans ja muut sanoivat, että todennäköisesti saadaan rahoitusta, mutta emme saaneet vastata siihen, mistä nämä rahat tulisivat 7,5 miljardia euroa seitsemäksi vuodeksi. Me emme tiedä, onko kysy 5 miljardista vai onko kyse ihan täysin uusista varoista. Ja meidän pitäisi saada myöskin yksityisiä sijoituksia. Haluamme päästä tilanteeseen, jossa vihreän kehityksen suunnitelmaan suhtaudutaan vakavasti ja jossa pystymme toteuttamaan tavoitteemme realistisesti. Kiitos. Kiitos sitten Guesta Kokkailis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä tästä erinomaisesta raportista. Euroopan suurin haaste on pitää planeetta ihmiset terveenä. Se määrittelee meidän aikamme hengen ja tämä vihreä ohjelma on vastaus siihen ja tätä komissio haluaa. Kun herra Lara Doro etsi kumppaneita valiokunnassa, valiokunnassamme, ympäristövaliokunnassa, niin me ehdotamme, että 21 budjetti luo pohjaa vihreän sopimuksen täytäntöönpanolle. Mutta sopimusta ei saada noin. Ei sitä tietää mitenkään luoda, se pitää räjäyttää ja sitä saada, ra, saada radikaaleja muutoksia ja tiedän sen osalta. Siksi on sata päivää, ää, sata päivää saada aikaan tämä ohjelma. Se on vähän sama kuin saada nainen Venukselle. Se vaatii uutta lähestymistapaa. Me tarvitsemme ilmastobudjetin varsinaisen kvanttihypyn, että päästään tähän ilmasto päästövähennykseen. Meidän täytyy tukea esittelijä sen parlamentin tavoitteita, että sana vaatimamme on 21 budjetissa neuvosta puheenjohtaja rahoitus kehys, niin meidän pitää hylätä sitä. Ja meidän täytyy jatkaa instrumenttien jatkoa edellisen monimuotoisen rahoituskeskuksen pohjalta. Ää, tämän SEUT-sopimuksen artikla 51 mukaiseksi. Ja meillä on yksi kysymys teille, herra Larruduru. 3,6 miljardia EKPn, 360 miljardia ää, määrällisen ää, helpottamisen ohjelmasta. Mutta miten sitten, jos meillä olisi tällainen ilmasto helpottamisohjelma ja ilmasto-obligaatioita? Kiitoksia. Täällä on vielä kolme nimeä ja minä itsekin käytän puheenvuoron. Eli seuraavaksi Liise Kalapuolesta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia vaan puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Pahoittelen äh, sitä, että etten valitettavasti päässyt äh, ajoissa kuuntelemaan äh, alustustanne, kun oli muita kiireitä, mutta, mutta to, toki tämä ää, tämän päivän keskustelu, keskustelu kytkeytyy tiiviisti monimuotoisen rahoituskehyskeskusteluihin tai jakson aloittamisiin. Charles Michel ei ole juurikaan paljon tätä tietä valaissut kovinkaan kirkkaasti, siksi tämä siellä neuvosto on ehdotuksenne hyväksynyt, että tässä on pieni, pieni avaus näistä omien varojen suuntaan esimerkiksi juuri nämä muovivero yhtenä esimerkkinä, mutta tässä on paljon asseikkoja, joista ei voi kuolla pahoillaan, että tässä varmaan torstaihin mennessä pitäisi selkeästi sitten torstaihin mennessä saada tavoitteet reilaan, niin ettei sitten esimerkiksi tutkimustyöhön suunnattuja varoja todellakin kohtuuttomasti sopisteta. Sitä emme voi tietenkään missään tapauksessa hyväksyä haluamme äh, voimavaroja taistella sitten näitä ilmastonmuutos- ja muita ajankohtaisia haasteita vastaan. Eli esimerkiksi äh, tutkimusmäärärahojen äh, sopistaminen merkittävästi. Me olemme ehdottaneet kolme ja prosentin nousua pikemmin päinvastoin. Eli kaukana ollaan. Meidän kannalta on myöskin täysin sietämätöntä, että Erasmus on saanut on kohdannut näin kohtelua, Eli tämä 40 prosentin saavuttamattomuustavoita ei, ei, ei ole mitenkään haihattelua. Kyllä me sen saavutamme. Jäsenmaat ovat selvästi sillä tiellä, jopa enemmänkin kuin 40 prosentin tavoite on saavutettavissa. Ja samoin sitten jopa yli 50 yllätään mahdollisesti sitä analyysiä me odottamaan sitten komission suunnalta äh, jos ajatellaan tätä eurooppalaista tulemenoarviota, meillä on tässä selkeästi äh, tie summa, joka pyörii 1 prosentin PKT välillä ja 1,3 välillä. Eli Eli siinä, niillä huitteilla ollaan, kun aiemmin ollaan puhuttu 1-1,15 prosenttia näin, mitä näihin osuuksiin on, mutta yli 1,3 tästä ei missään tapauksessa mennä, vaikka, kuka, vaikka miten laskettaisiin. Öö, öö, eli se 98,7 prosenttia ei kulje eurooppalaisen tulojen arvioiden läpi, eli 99 prosenttia lähes muuta, riittiä, muuta reittiä. Eli tätä, voidaan tätä vihreätä toimintaohjelmaakin sentään jollakin tavalla öö, rahoitettavaksi. Eli täytyy sitäkin rahoittaa jollakin tavalla. Eli tietenkin tämä minun öö, öö, puolueryhmäni mm, nimissä voi vahvistaa se, että jonkinlainen hiilidioksidivero tietysti on paikallaan, eli että jotkut näitä päästöjä aiheuttavat saisivat sitten signaalin, että jotain on jotain tarvitsisi tehdä. Sitten myöskin, jos ajatellaan uutta teknologiaa tuotaisiin markkinoille, jotka olisivat vähäpäästöisempiä, se, se on tietysti yksi tärkeä. Sitten, tämä ei kannata sitten katsoa tätä 1,3 prosenttia, vaan mielonkin 98,7 prosenttia. Että sieltä se raha löytyy. Okay, for SND, Mr. Luena tästä luena. Gracias, presidente, y gracias, querido colega, por la... Kiitoksia. Kiitos kollega tästä erinomaisesta esityksestä ja siitä, että puolustit parlamentin roolia. Se on meille erittäin tärkeää. Nyt puhuttiin sitoumuksista. Meillä on ollut paljon puheita ja sopimuksia, mutta nyt pitää sitten puhua resursseista. Ja verotuksesta pitää puhua. No, tiedämme keltaliivit ja jos me emme selitä selkeästi, millaisia muutoksia Euroopassa pitää tehdä, niin meillä on sitten sosiaalisen kohesion ongelma EUn jäsenvaltioissa, koska me emme ole ottaneet huomioon oikeudenmukaisuutta. Ja tämä koskee myöskin saastuttamiskysymyksiä, eli meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja hyvinval- hyvinvointivaltio liittyy siihen, että pääoman koroilla vaikutetaan yhteiskunnan toimintaan. Eli ympäristöverotus ei voi liittyä vain yhteen osaan, vaan sen pitää vaikuttaa kaikkeen verotukseen, eikä pelkästään kun ajatellaan tuloja ja tuottoja vaan meidän täytyy miettiä myöskin maantieteellisiä kysymyksiä, eli tässä puhutaan etelästä ja pohjoisesta. Ja kansanpuolueen kollegakin puhui vähän näistä asioista. Eli yhteiskunnissa tapahtuu paljon muutoksia ja meidän täytyy nyt puhua verotuskysymyksistä. Ja tällä tavalla voidaan jopa 30 prosenttia vähentää päästöjä. Eli, ja sitten tutkimus. Neuvosto on sitäkin supistanut ja tästäkin puhuttiin, eli neuvosto on vähentänyt näitä määrärahoja ja pyytäisin nyt, että lisättäisiin resursseja, jotta voimme paremmin torjua syöpää. Ähm, Evi. Kiitoksia sitten Evi. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegaa tästä esityksestä ja täytyy sanoa, että Minäkin olen etsinyt liittolaisia, nyt löysin yhden. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän on ehdottanut, koska nyt tällä historiallisella hetkellä meidän kaikkeen pitää nyt ajatella luovasti erilaisella tavalla. Meidän täytyy miettiä erilaisia ratkaisuja, koska meillä on edessämme valtavia haasteita. Ja siitä syystä meidän täytyy nyt toimia luovasti. Ja nämä ehdotukset mielestäni ovat tarkkoja ja ne liittyvät hyvin tähän FATCA-lakiin ja Euroopassa toimivien pankkien pitää toimia avoimemmin. Ja meidän pitäisi mielestäni toimia niin, että kaikki nämä miljardit, joita saadaan esimerkiksi keinottelusta, niin ne pitää syöttää uudelleen reaalitalouteen ja erityisesti ilmasto- ja bio- luonnon monimuotoisuus toimeen. Meidän täytyy toimia näissä asioissa rohkeasti, koska mehän puhumme täällä vihreän kehityksen sopimuksesta, mutta meillä pitää olla todellinen vihreän kehityksen sopimus ja meillä pitää olla uskottavaa toimittavaa, e- toimintaa EU:ssa. Itsekin olen huolissani siitä, mistä kollegat puhuivat, eli tätä neuvoston ehdotuksesta. Parlamentti tietenkään ei voi antaa periksi. Ja kuten jo sanoin, niin tästä tulee vielä tiukka vääntö, jotta voimme taata sen, että uusi rahoituskehys on riittävällä tasolla. No, pari pientä huomiota. Ensinnäkin on omat varat. Tästä puhuivat jo monet. Ja haluaisin ehdottaa yhtä ajatusta, joka nyt on uusi Ja sillä tavalla voitaisiin taata budjetin tasapaino. Eli nämä päästöjen verotus. Hiiliverohan, sehän on eräänlainen tulli, ja sillä tavalla suojellaan ainoastaan yrityksiä, jotka toimivat Euroopassa. Ja meillä pitäisi olla vero, jossa otetaan huomioon hiilen käyttö. Mielestäni tämä olisi ihan järkevää, jotta voimme suojella yrityksiämme ja teollisuuttamme. Täällähän on jo puhtaampaa tuotantoa kuin muualla maailmassa, mutta meidän täytyy katsoa, millaisilla uusilla varoilla voitaisiin parantaa tätä toimintaa. Jos todella haluamme, että monet jäsenvaltiot pystyvät tekemään tällaisia investointeja ilmastoa ja ympäristöä vastaan, niin meidän täytyy vähän katsoa uudelleen taloushallintasääntöjä ja miettiä vihreitä ja sosiaalisia investointeja osana kasvu- ja vakaussopimusta. Mielestäni tämä nyt on keskustelu, jota meidän pitäisi käydä ihan vakavalla tavalla. Kiitos. Okei. Okay. So as the, the rapporteur... Eli esittelijänä, valmistelijana haluaisin vielä antaa puheenvuoron muille. Eli meidän pitää nyt erottaa nämä kaksi keskustelua. Ensimmäinen on paljon laajempaa, eli vihreän sopimuksen rahoitus. Ja tämä liittyy ensi vuoden talousarvioon. No, se on tietysti osa tätä laajempaa rahoituskokonaisuutta – ja meidän ei pidä nyt yrittää sisällyttää tähän talousarvioon erilaisia hankkeita. Eli meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä budjetista erillään. Eli ensinnäkin, ja tässä meidän pitää tehdä nyt työtä, eli ensi vuoden talousarvion vihertäminen, Pariisin sopimuksen tavoitteet, luonnon monimuotoisuus. Tässä on paljon aiheita, joista ollaan yhtä mieltä tai joista on selkeä enemmistö. Eli niiden osalta pitää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, ettei jouduta tilanteeseen, jossa parlamentti sitten hyväksyy sopimuksen, joka neuvostossa saadaan aikaan – ja sitten joku pieni liikkumavara. Eli tämä nyt on keskustelua, jota tullaan käymään rahoituskehyksestä. Ja sitten on toista keskustelua, joka on laajempaa. Jos meillä on vihreän kehityksen sopimus, jolla ei ole rahoitusta, niin se ei onnistu. Ja nyt poliittisten ryhmien pitää sitten neuvotella, kun puhutaan vaikka ohjausjaksosta tai hiiliverosta. Tässähän on mukana kansainvälisen kaupan valiokunta. Mutta poliittisissa ryhmissä pitäisi ehkä käydä tätä keskustelua ja miettiä vaikka päätöslauselmia – liittyen vihreän kehityksen sopimuksen rahoitukseen. Eli sitten voitaisiin nähdä, missä ovat parlamentin enemmistöt, koska päätösohjelma, joka hyväksyttiin kuukausi sitten, niin siellä nyt puhutaan jotain rahoituksesta, mutta se ei tietenkään kunnolla vastaa näihin rahoituskysymyksiin. Eli tässä on kaksi erillistä asiaa, tässä nyt aikataulut ja oikeusperustat ovat erilaiset. Ja kun ajatellaan tätä keskustelua, niin mielestäni tätä keskustelua pitäisi jatkaa poliittisissa ryhmissä. Ja voisimme ehkä laatia päätösaseman, joka liittyy vihreän kehityksen sopimuksen rahoittamiseen. Eli tässä minun johtopäätökseni. Eli meillä on viisi minuuttia vielä aikaa tähän keskusteluun. Kiitokset teille kaikille. Aloitetaan lopusta. Eli, ja tämä ensimmäinen kommentti, joka ylittää vuoden 2021 budjetin rajat. Totta kai kun minä olen esittänyt vuoden 2021 budjetille, niin minä haluan palvella myös monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelijoiden asemaa. Meillä täytyy olla kokonaisnäkemys. No Pet- Peter lähti, Peter sanoi, että että vaikka meillä oli 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta menossa budjettiin, niin eihän sekään riitä ollenkaan saamaan niitä lukuja, joita komissio tavoittelee 455 miljardia. Ja, ja ajateltiin, että vihreä ohjelma avaisi tämän monenlaisen rahoituskehyksen luomalla monenlaisen omat varat, mutta tässä parlamentilla ei ole valtaoikeuksia. Emme ole tärkein instituutio tässä suhteessa Euroopassa. No, kysymys on aiheesta. Tässä täsmennettiin, mutta me varoitamme teitä, me varoitamme teitä aika varhaan, että emme voi antaa vihreätä valoa monivuotiselle kehitykselle, jos ei saa omia varoja. Tämä oli ennen vihreitä sopimusta. Olemme ylpeitä tästä vihreästä sopimuksesta. Tässä puhun nyt henkilökohtaisesti, koska tässä ei ole konsensusta talousarviovaliokunnassa. Eikä meillä pitäisi olla globaali keskustelu niistä välineistä, joita parlamentilla on. Eli että uhataan äh, jumittaa monivuotisen rahoituskeskuksen neuvottelut. Me, me hyväksymme keskinkertaisen monivuotisen rahoituskeskuksen, jos meillä on äh, muita omia varoja, jotka saavat aikaan sen, että rahoitusmaailma, rahoituslaitokset etenevät oikeaan suuntaan. Eli eurooppalainen voittovero, se olisi erittäin tärkeä. Se olisi yksi resurssi, myöskin hiilivero, muovivero, lentopolttoainevero. Meillä on useita ruokalla ja lautasella. Me olemme miettineet useampia omia varoja lähtejä. Ja tämä voittovero on yksi nopea keino, ei saadaksi. Eli toivon, että pitää säätellä Pitämälläkin vuoden 2021 budjetin suuntaan. Ja minun kysymykseni on, Haluaako parlamentti käydä globaalia että Tässä on aikatauluongelma. Se on aito, mutta, mutta Britannian neuvotteluthan eivät mene saada sovittua heti. Sitten sitä mennään lokakuuhun vielä, eli lokakuuhun asti voitaisiin neuvotella sekä omista varoista, uusista omia varoja lähteistä ja ei-budjettivareista. Meillä on budjetti ilmasto, biodiversiteetti, tavoitteet, jotka ovat kunnianhimoisia, jos kytkeytyy omia varoja, ja tämä auttaisi meitä myös voittamaan toisen taistelun, eli ei-budjettivarat, joka tarjoaisi meille vielä vähän lisää rahaa. Nämä ovat monimutkaisia vastauksia. Kaikilla on mielipiteensä. Minä väitän, että minulla on avaimia, mutta on ihan normaalia, että tästä keskustellaan kimpassa. Mm. Minä tunnen, että me olemme kriittisessä hetkessä – jos parlamentti ei ole katalysaattori, jos meillä ei ole kollektiivisia varoja, niin asiat eivät etene. Ja 30 prosenttia ilmastolle tämä suuntaviivassa. En puhu tästä liian pitkään. Puheenjohtaja leikkasi puhetta. Meillä kirjoitin loppua kohti, mutta varmasti että olette saaneet nämä budjettisuuntaviivat, joissa mainitaan 30 prosenttia. Totta kai tähän täytyy lisätä biologinen monimuotoisuus ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismit. Tässä on epäselviä asioita, täytyy olla selkeä sen suhteen. Ja tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, siinä se on 7,5 miljardia euroa seitsemäksi vuodeksi. Kymmenen päivää vuotta sitten täällä oli liittojen edustajia, he ovat kävelleet saarista tai Luxemburgin kautta Brysseliin ja sanovat, että että heidän yrityksellä tarvittaisiin kaksi miljardia, jos halutaan jatkaa teräksen teko Saksassa. Eli 7,5 miljardia seitsemäksi vuodeksi tämä on täysin riittämätöntä. Halutaan helpottaa siirtymistä 500 000 työntekijälle, mutta jos ajatellaan kaikkia työntekijöitä, joissa on voimakas energiaintensiteetti, siinä on ainakin 11 miljoonaa ihmistä, jotka ovat altistuneita Tehdään tämä selväksi. Vuoropuhelulaatu on erittäin hyvä. Tämä siirtymärahasto on täysin riittämätön. Ja lähikuukausina meidän täytyy löytää kunnianhimoisemmin ratkaisu. Meitä oli paljon Madridissa, sitten Glasgow ja siinä on viimeinen mahdollisuus lisätä kunnianhimoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi pitäisi mennä Glasgow osoittaaksemme, että vihreä sopimus on vakava juttu. Lapset erottavat, mikä on naurettavaa ja mikä on todellista. Ja monet ihmiset esittävät tuon kysymyksen, onko Eurooppa vakavissa vai pelle. En minä sano, että kolmessa päivässä 300 miljoonaa löydetään, mutta jos Glasgowssa ihmisillä on epäilyksiä sen suhteen, onko tämä vihreä sopimus vai onko se viherpesuainetta, niin sitten ollaan huonossa jamassa. Eli Britannian neuvottelut ja vihreä sopimus neuvottelut pitää saada huomenna saavattua ja, ja sillä oli sillä laskossa saada myötäisiä vaikutuksia. Eli parissa viikossa ei saada ratkaisua, mutta meidän täytyy siis tämä ratkaisu olennaisista asioista. Silloin EU olisi haas... haastanut tasolla. Se, ei pidä vertaa kansalaisia. Tässä on huoleni 30 prosenttia saksalaisista puolessa Italiassa. Heillä ei ole yhtään euroa Äh, säästöjä, jotka ovat miinustuksen pankki soittaa. Tämä on minun huolenaiheeni, tämä verotuksen kasvaminen. Meillä on fragilisoitunutta väestöä, jolla on vaikeuksia maksaa laskuja, ja meillä ei ole oikeudenmukaista siirtymäkautta ilman oikeudenmukaista verotusta, ja täytyy olla rehoitusta, joka on oikeudenmukaista, eikä ainoastaan teräsalueella. Se on oikein hyvä saada Eurooppa yhteen. Esimerkiksi Espanjan ää, budjettiministeri Kurtka sanoit, että aina kun on puolen ympäristöministeri, hän kysyi, että miten me voimme auttaa. Harvat ihmiset, harvat asiat yhdistävät eurooppalaisia. Massiivinen oikeudenmukainen rahoitus on harvoja keinoja, joita meillä on saada Eurooppa uudelleen liikkeelle. Ehkä 27 tai ainakin maksimimäärä maita. Ja lopetaan. budjettiertoas 7 äh, äh, äh, prosenttia, budjettileikkaukset, ei mitään ilmastolla. Ei tämä ole vakava puuhaa. Parlamentin täytyy tehdä ehdotukset, että kuullaan resursseista puhutaan. Haluan vastaan useampiin kysymyksiin. Mä olin täällä sanoksen, että budjettivaliokunta ei työskentele yhdessä. Me tarvitsemme teidän asiantuntemusta ja täytyy olla riittävät summat oikeusperusta. Riittävät kolmas olevat projektit vai olisi sääli, että se oli rahoitettua äh, rahoitusta liikkeelle ja sitten ei keksitäkään äh, projekteja, kun ei ole oikeusperustaa. Eli täytyy miettiä tarpeita. Voidaan ehkä säästöjä. Ei se ole järkyttävä sanoa, että että vähän säästöjä voidaan siellä varjolla uudelleen käytettyä, vaikka siellä olennaista, mitkä ovat uudet varat ja budjettivaliokunta ja Selmä etsimme uusia varoja, budjettivaroja ja mahdollisesti ei-budjettivaroja, jokainen voi sitten auttaa meitä miettimään niitä, mitä projekteja tarvitaan mukaan lukien uudet rahoituspohjat. Monivuotinen rahoituskeskus kestää, se, kehys kestää seitsemän vuotta ja budjetteja täytyy rukata, mutta se, kestää kolme, se tapahtuu kolman neljän vuoden vaiheessa. Olisi hyvä juttu, että meillä olisi hyvää rahoitusta ja hyvä oikeudellinen perusta ja kiitokset vielä kaikille. Um, well, uh, because our chair is... Uh, Puheenjohtaja ei ole paikalla, joten pitäisi varmaan jatkaa. Seuraava estoslista on mielipiteen vaihto ilmanlaatudirektiivistä. Komission puheenvuoro on teidän. Thank you so much. Um, after such... Kiitoksia kovasti tämän aiemman innostavan puheenvuoron jälkeen kävi kyllä selväksi, että, että tämä Green Deal on, on todellakin lippulaiva-hanke. Ja tämä tietysti edellyttää meiltä vakavasti otettavaa työtä, niin kuin teemmekin, niin me pelkästään nyt sitten vaan halua maalata tällaisia toivekuvia saivaalle viime vuoden marraskuussa. Varoimme perehtyä tähän ilmanlaatu ilmanlaatuun kaikke, kaikilta, kaikissa jäsenmaissa 2008-2018, eli 10 vuoden analyysien perusteella loimme katsauksen jäsenmaiden ilmanlaatuun noin laaja, laaja, laaja, laaja pohjasti. Meillä on siis kokona, koko joukko tällaisia kohdeselvityksiä, missä äh, selvittelimme, miten seitsemässä jäsenmaassa politiikkaa on. Ähm, Bulgaria, Saksa, Espanja, Irlanti, Italia, Ruotsi ja Slovakia olivat nämä esimerkkimaat. Olemme te, tehneet hyvin kattavan kirjallisen selvitystyön, jossa oli jopa 600 erilaista tietolähdettä ja käyttäneet sitten erilaista mallinnusta ja, tie, tieto, ja erilaisia muita tietokone ohjelmia tässä hyväksemme. Mitä sitten olemme saaneet selville? Kaiken kaikkiaan no, olemme todenneet, että ilmanlaatupolitiikka on toiminut noin laajasti ottaen. Ei suinkaan tietenkään ilman saasteongelmaa ole saatu ratkaistuksi, mutta helpotetuksi kuitenkin olemme hyvin perillä siitä, että tänä päivänä erilaisissa ar- ar- arvioissa saat, mainitaan, eli että no, 400 000 melkein äh, puoli miljoonaa äh, äh, ennenaikaista kuolemaa johtuu huonosta ilmanlaadusta Euroopan unionin alueella. Tämähän on sietämättömän suuri luku, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon, että viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on saatu paljon aikaankin. Eli että tietenkin tässä äh, äh, aiemmin tämä ennenaikaisten kuolemantapausten määrä äh, hipoi miljoonaa, mutta niin kuin huomataan tässä nyt ollaan saavutettu 50 prosentin edistys, mutta jokainen huonoon ilmaan kuollut on liikaa. Ensinnäkin äh, totesimme, että äh, kun olemme äh, saaneet luotua tällaista neljä, nelisen tuhatta tar, tarkkailuasemaa, jotka toimivat sitten samojen periaatteiden mukaan, samat, samoja kriteereitä noudattaen. Olemme saavuttaneet tässä edistysaikaan, mutta kuitenkin nämä, näissäkin on vielä parantamisen varaa näissä pisteissä, missä näitä, tarkka, näitä mitta, mittaus, mittauksia tehdään. Jos ajatellaan tätä 27 jäsenmaan mittausteknologiaa ja sen täydellistä yhtenäistämistä, siinä on vielä tietä kuljettavana. Siellä tarvitaan selkeät ilmanlaatu-kriteerit, joita on sitten, jotka on otettu käyttöön. Näitä on kaikkiaan 13, näitä pahinta saastuttajaa ja sitten perustu, perust, perusteen, perustuen sitten eh, tieteellisiin selvityksiin niitä on kyetty sitten rajamaan entisestään. Ja joka tapauksessa tänä, tänä päivänä eh, kaikki eh, taso, mä, mä, maksimitasot ja määrä, määräykset näiden aineiden osalta eivät ole kaikkialla riittävästi linjassa keskenään. Kaiken kaikkiaan olemme todenneet, että riittävän ja puolueettoman ja vertailukelpoisen tiedon saatavuus ja siihen käsille pääsy on aivan olennaisen tärkeää, tärkeää silloin, jos halutaan täysimittaisesti hyödyntää esimerkiksi vaikka sähköisen raportoinnin tarjoavia mahdollisuuksia sen vuoksi on varmistettava, että tämä, nämä ilmanlaatukriteerit mallinnetaan paremmin ja tietoa e, kerätään sitten yhdenmukaisemmin e, kaikin, kaikkialta niin, että tilanne kansalaisille ja päätöksentekijöille e, on yhdenvertainen kaikkialla. Mutta kuten sanottu, kaiken kaikkiaan ilmanlaatudirektiivi on vain ohi, osittain täyttänyt tavoitteemme pyrkiä ennaltaehkäisemään negatiivisia vaikutuksia huonompaan ilmanlaatuun. 20 jäsenmaasta edelleen tulee tietoa, että kansalaiset altistuvat ilmalle, jonka laatu ei standardeja vastaa kuten aiemmassa esityksessäni koskien vesidirektiiviä, myös jäsenmailla on velvollisuus kansallisesti panna täytäntöön näitä määräyksiä kaikkialla, kaiken yhteiskuntasektoreilla liikenteestä maatalouteen ja kaikkeen siltä välillä. Tässä voimme todeta, että ilmanlaatudirektiivi on aika laajasti täyttänyt tehtävänsä, joskin Äh, parantamisen varaa vielä on, mutta mitä sitten olemme saaneet tästä äh, konkreettisesti opituksi, että tarvitaan, tarvitaan konkreettista äh, seura- mittaustekniikan seuranta, ja olemme kuitenkin, mitä tulee näihin laatustandardeihin, niitä on, on sitten tiivimmin linjaan maailman terveysjärjestön suositusten kanssa WHOn äh, ilma, il, ilmanlaatu-suositukset äh, ovat juuri työn alla. Se on siellä uusitaan 2006 vuodelta peräisin olevia, olevia suorituksia ovat, lienevät valmiit sitten ensi vuoteen mennessä. Silloin samaan syssyyn tarvitaan sitten tätä ympäristön toimintasuunnitelma. Siitä on sekä ilma, maaperä että vesi mukana. Ja toki <laughs> kallistamme korvamme teidän suosituksille tässäkin asiassa ja nojaudumme teidän luovuuteenne jatkossakin. Eli pitää ajatella vähän näiden tiukkia, tiukan laatikon rajojen ulkopuolelta. Eh, pääsemme sitten ympäristöpoliittiset ja ilmastopoliittiset tavoitteemme yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Eli käynnistämme keskustelun kansanpuolueesta. Schneider. Ähm, ich hätte ähm, eine Nach Kiitoksia. Jatkokysymys teille. Te puhuitte näistä 4000 valvonta-asemasta, joissa noudatetaan samoja kritiikkejä mutta kun ajatellaan näitä mittaustulosten hyväksyntää, niin on tärkeää, että me noudatamme samoja kriteereitä. Eli täytyy katsoa, millä ehdotuksilla tätä verkostoa voitaisiin vielä parantaa. Sitten SNDstä Luena. Kiitoksia Euroopan ympäristöviraston mukaan yli puolet eurooppalaisista vuonna 2015-2017 ovat joutuneet altiksi aineille, jotka ylittävät kynnysarvot. Kyse on esimerkiksi PM25 hiukkasista, jotka ovat erittäin vaarallisia terveydelle. Eli kuinka on mahdollista, että sallimme sen, että tietyissä tärkeimmissä EUn kaupungeissa, no usein olen puhunut Espanjan pääkaupungista Madridista, ja kun ajatellaan ilmanlaajun suojelua, niin niitä ei sitten toteuteta. Eli kysymys ja ehdotukseni komission <clears throat> edustajalle on, mitä voitaisiin tehdä, Eli minä nyt ehdotan tätä. Meidän ei pidä jäädyttää näitä päätöksiä, koska mehän olemme nyt eristäneet yhden siellä on espanjasta yksi puolue, jonka nimeä nyt en mainitse. Ja aikooko komissio ryhtyä toimiin, jotta ei voida sitten kumota näitä sääntöjä? Ja sitten päästöttömät alueet. Espanjan hallitus on ottanut esiin tämän ehdotuksen, eli yli 50 000 asukkaan kaupungeissa on oltava päästöttömiä alueita. Eli meidän täytyy katsoa, miten näitä sääntöjä voitaisiin noudattaa myöskin Euroopan tasolla. Kiitos. Uh, I will put myself on sitten itse edustan Renewta. Eli puhun nyt ryhmän nimissä. Mutta komissio voi luottaa ryhmäämme, kun ajatellaan näiden standardien uudistamista. WHO on tehnyt tätä työtä Kuten tässä on todettu, niin meidän täytyy miettiä raja-arvoja. Se on yksi Euroopan työvälineistä. No, se ei tietenkään riitä, sääntöjä pitää myöskin noudattaa. Mutta jos tämä taso ei ole oikealla tasolla, niin sitten ei ole mitään mahdollisuuksia päästä lopullisiin tavoitteisiin. Eli ensin tämä strategia. Eli täytyy vähän katsoa alaspäin näitä raja-arvoja liittyen hengitettävän ilman laatuun. Ja sitten kun rajat, arvot on saatu kuntoon, niin sitten pitää ryhtyä toimiin tämän direktiivin lisäksi. Eli hiilidioksidi, hiilenkäytön vähentäminen, tietyt suodattimet tietyssä teknologiassa. Ja meillä pitää olla sitten hyvät raja-arvot, jotka noudattavat kansainvälisiä kriteereitä. Ja sitten meillä on lainsäädäntöpaketti, joka mahdollistaa sen, että pystymme pitämään kiinni näistä tavoitteista. Ja lainsäädäntöpaketti liittyy liikenteeseen, teollisuuteen ja energiaan. Ja mahdollisesti otetaan mukaan vähän maataloutta ja myöskin ilmanlaatu tietyillä alueilla. Eli nyt odotamme innolla komission uusia strategioita, teollisuusstrategiaa, kiertotalous ja niin edelleen. Eli tällä tavalla voidaan ratkaista ongelmia. Tällä hetkellähän ilmanlaatukriteereitä ei noudateta Euroopassa. Eli nyt toimin taas puheenjohtajan ja sitten vihreistä Paris. Thanks for being... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte tänne ja esittelitte teidän dianne. Minulla on erittäin täsmällinen kysymys, joka koskee kalenteria. Minusta on vähän hankalaa odottaa, että WHO-työ saadaan loppuun vietyä, koska meidän nykydirektiivimmekään ei ole WHO-sääntöjä, tai no ei sääntöjä, mutta, mutta WHO-suuntaviivojen kanssa. Minä mietin, että miksi ei tätä direktiiviä saadaan nykyiseen direktiivin kanssa. Toinen kysymys on, oletteko te tehneet tutkimuksia tämän u- uuden teeman kanssa, erityisesti tämä ultrahieno äh, hiukkasmateriaali. Minun omassa valipiirissä lääketieteen lääketieteen tiedekunta on selvittänyt ihmiset, jotka kohjavat äh, ovat altistuneet voimakkaalle ultrahienojen hiukkasten äh, hiukkasille. Ne, heillä on enemmän sydän- ja verikiertoelinten sairauksia, mutta myöskin aivosairauksia, koska nämä todella pienet hiukkaset näyttävät läpäisemään aivokalvon. Niin, niin yksi vitsi Tässä on puhuttu tästä äärioikeiston eristämisestä. Jälleen kerran kollegat ovat käyttäneet tätä termiä, jota pitäisi käyttää todellisiin terveydellisiin kysymyksiin, kuten koronavirukseen tällä hetkellä. Mutta tässä nyt viitattiin poliittisen ryhmään. ID-ryhmässä on myöskin lääkäreitä. Ja tämä nyt on asia, jossa me olemme ihan samalla linjalla kuin muut. Eli kollegat voisivat tarkkailla hiukan kielenkäyttöään. Ja sitten kun ajatellaan tänäistä keskustelua, niin meidän täytyy katsoa, miten riittäviä direktiivit ovat. Ja onko tarkoituksena ajatella esimerkiksi näitä polttolaitoksia? No, varmaan kestää vielä vuosia ennen kuin meillä on kunnollista kiertotaloutta, jossa ei olisi enää jätteitä. Eli ilmeisesti komission tavoitteena oli se, että polttolaitokset olisivat yksi keino päästä kiertotalouteen. Eli haluaisin tietää, mikä nyt on kantani tällä hetkellä tähän kysymykseen. Kiitos. Okei, okay. Madam for the GUE. As... Sitten GUEsta Hasekamp. Dank voorzitter. En dank aan de... Kiitoksia ja kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Ilmansaasteet ovat suuri ongelma ja pienhiukkaset ovat haitaksi kansanterveydelle ja ympäristölle, mutta ikävä kyllä nämä standardit eivät vielä noudata tieteellistä näyttöä ja siltikään jäsenvaltiot eivät tee riittävästi tälle ongelmalle. Ja siksi on hyvä, että Euroopan komissio on käynnistänyt Portugalin alankomaita vastaan rikkomusmenettelyn. Tällä tavalla komissio osoittaa, että suhtautuu tähän vakavasti. Pienhiukkaset leviävät hyvin kauas, usein myöskin maiden rajojen yli, ja siksi on mahdotonta löytää puhdasta ilmaa Euroopassa. Meillä on ilma, ilmailua ja teollisuutta, ja pienhiukkasia on ilmassa aivan valtavasti. Esimerkiksi karjan kasvatus pitäisi ottaa mukaan tähän komission strategiaan, eli meidän pitää korottaa tätä kunnianhimoa ja meidän täytyy puuttua rankalla kädellä kaikkiin lähteisiin, joista lähtee pienhiukkasia. Kiitos. Thank you. So I leave it to you. Kiitoksia, eli komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja ryhmit, kokoon nämä, tai ryhmittelen nämä hyvät kysymykset Eli nippuihin ensinnäkin yksi tarkastuksen äh, tuloksista oli, että tällä nykyistä äh, mittaus- ja seurataverkostoa tulee edelleen kehittää. No miten sitten? Kyllä keinoja on ja nyt äh, lähdetään sitten saralle, jossa näitä erilaisia vaihtoehtoja tarjotaan, niin, jotka pitää tietenkin etukäteen validoida, mutta jonkinlaista ohjeistusta voidaan antaa sitten tietenkin, jotta nykyinen virhemarginaali saataisiin mahdollisimman pieneksi nyky, nykykeinoin. Ja samoin sitten ottaa huomioon tietyt oikeudelliset säädökset, jotka voisivat kenties olla hiukan tiukammat kuin nykyään, niin että todellakin samankaltaisuus, samantasoisuus ja samanlaisuus paranisi tässä ja vaikka standardit näky, nykyään vaihtuvatkin, vaihtelevatkin. Ja sitten tietenkin se, että millä tavalla saadaan samanlaiset toimintoedellytykset taatuksi kaikille jäsenmaailman tässä jäsenmaat joutuvat eh, tarttumaan toimeen asianmukaisesti niin, että voidaan, voidaan sitten varmistaa määräysten mukaisuus kaikin, kaikilta osin. mietitään sitä, että tarvitaanko paremmin tiukempia määräyksiä, vaiko kenties voitaisiinko näitä nykyisiä sitten pyrkiä soveltamaan yhdenmukaisemmin. Ää, täytyy muistaa, että tässä ollaan, ollaan nyt uudella ää, aikakaudella kaikki jäsenmaat äh, luopuvat omista äh, kansallisista äh, suojelun tarkkailun valvontaohjelmistaan ja siirtyvät käyttämään näitä yhteisiä, yhteisesti sovittuja normeja näin sitten, jos käytämme, kun käytetään tällaista yhdenmukaisia standardeja, huomataan, ettei kaikkialla näitä ilmaston ilmanlaatustandardeja ja normistoja sitten sovelletakaan välttämättä samalla tavalla. Tämä on jossain siis siis jäsenmaan omalla kontolla sitten ne vastuulla tämä täytäntöönpano. Ja sitten kysytään, että miksi komissiossa jäätäisiin odottamaan WHOn mahdollisia uusia suosituksia. Haluan tässä tehdä selväksi, että tältä osalta osin ei ole tehty mitään lopullisia päätöksiä vielä vaan tässä on tarkoitus käynnistää yhtä, yhtä aikaa teidän kanssanne vuoropuhelu, samoin kuin komissiossa sitten puheenjohtaja Timmermansin johdolla asianmukaisten kollegioiden jäsenten kanssa. Täytyy sitten vielä tässä puntaroida, mitkä vaihtoehdot nousevat varten otettavimmiksi. Tietysti äh, totta kai vh suoritukset ovat äh, erittäin relevantteja, koska VH äh, tällähän vai juuri kerää tietoa esimerkiksi erittäin hienojakoisten partikkelien haittavaikutuksista ihmisten terveyteen, siis ilman välityksellä leviävän. Eli tässä on erittäin olennaista huomioida se, että kannattaako tähän pureutua Euroopan tasolla vaiko ei. E, sitten tähän kaipaamme sitten tietysti tieteellistä pohjaa mahdolliseksi hankkeiden tueksi olen äh, tietysti, äh, äh, tietysti pannut merkille, että täällä ollaan kärsimättömiä siinä Ja kun ajatellaan tätä komission nykyistä nyt työn alla olevaa lausuntoluonnosta tai direktiiviluonnosta. Tämä on tietysti se selkeä seurantaa sitten tälle ilmanlaadun toimivuustarkastusharjoitteelle. Tätä tämä jo tapahtuu kaiken aikaa. Mehän to, toki pyrkiä siis nolla, saastu, nolla, nollatasoon eh, ilman, ilman saasteissa. Eh, totta kai mitä puhtaampi ilma, sitä terveempi ihminen se on selvä. Ja tässä tietenkin sitten törmätään, törmätään tähän synergiatarpeeseen, kun puhutaan eh, ilmasto, ilmaston, ilman laadusta. Sillä sitten tarvitaan muita eh, ulkopuolis, ulkopuolisesti, ulkopuolisia ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä eh, otettava huomioon. Esimerkiksi vaikka tämä hiilidioksidi, eli päästöosio. Toivottavasti nyt sitten vastasin enimpiin kysymyksiin jos en kaikkia muistanut, niin alkaa panka pahaksi, niin vaan toistakaa. Ties mahdolliset avoimet kysymykset. No, heti yksi täydennys tulee heti mieleen. Niin, tässä alkamaista muistutettiin ja huomatettiin, että paitsi että olemme ryhtyneet rikkomismenettelytoiminnille ja, ja, ja alakomaat ovat on yksi maasta, niistä maista, joissa joihin komissio on menossa käymään kesken vuoropuhelua puhtaammalta pöydältä, puhtaampi vuoropuhelu. Ja tällä on äh, tarkoitus sitten vauhdittaa kaikkia ilmanlaadun muuttujien huomioon ottamista sitten lainsäädännössä. Ja ylipäätänsä sitten saada julkinen suuri yleisö myöskin havahtumaan näihin faktoihin. Kiitoksia. Ja meillä on tietysti paljon mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tulevina kuukausina. Eli varmaan voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalle ja sitten Hasekamp saa vetää sitten loppukokouksen. Um, we will now continue uh, with the next point on the agenda. The exchange. Jatketaan seuraavan lähetyslistan kohdalla mielipiteen vaihto äh, komission kanssa hevosenlihan äh, uh, terveysriskien kanssa ja seuraavaksi komission edustaja. Thank you very much, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia että sain tulla valiokuntaan selittämään tilannetta. En nyt puhu pitkän aluksi, teillä on varmaan paljon kysymyksiä. Mutta tässä aluksi haluaisin korostaa tiettyjä perusasioita. Ensinnäkin perusperiaate Euroopan markkinoilla. Eli kaikki elintarvikkeet markkinoilla, olivat ne eurooppalaisia tai muualta peräisin, niin niiden pitää olla turvallisia ja ihmisen syötäviksi kelpaavia. Oli kyse sitten naudanlihasta, kananmunista tai hevosenlihasta. Ja kun ajatellaan hevosen lihaa, niin se on hyvin erityinen ala. Eurooppa on maailman suurin markkina-alue hevosen lihalle. Tämä on yksi harvoja alueita, joilla <clears throat> liha pidetään ruokana. Ja sitten kun ajatellaan tuontia, niin me tuomme hevosen lihaa kolmansista maista, joissa kriteereitä noudatetaan. Ensinnäkin tällä maalla pitää olla lupa, eli on tarkastettu, että siellä on kunnollinen eläinlääkärijärjestelmä ja muut rakenteet kunnossa – ja sitten toinen asia. Siellä pitää olla hyväksytty jätteiden huoltosuunnitelma. Ja kolmanneksi, siellä pitää olla luettelo hyväksytyistä toimijoista. Ja korostin näitä kolmea asiaa, koska ne liittyvät toisiinsa. Jos on vain yksi tai kaksi, niin silloin ei voi tuoda tuotteita Euroopan markkinoille. Ja kaikki tuotteisiin pitää liittää terveellisyystarkastustodistus ja ne tarkastetaan normaalin tapaan Euroopan ulkorajoilla. Ja kuin kaikessa kaupassa kolmansien maiden kanssa, tarkastajamme säännöllisesti käyvät tarkistamassa, että näissä maissa noudatetaan EUn vaatimuksia. Ja jos ongelmia esiintyy, niin sitten tilannetta tarkastellaan eteenpäin. Aikaisemmin ryhdyttiin tiukkoihin toimiin esimerkiksi Brasilian suhteen, kun huomattiin tiettyjä puutteita. Eli lopputulos on se, että tällä hetkellä on vain viisi maata maailmassa, jotka voivat tuoda hevosen lihaa Euroopan markkinoille. Argentiina, Australia, Kanada, Sveitsi ja Uruguay. Ja suuri osa kaupasta tulee Argentiinasta ja sen jälkeen kakkosena on Uruguay. Eli puheenjohtaja, ehkä nyt voisin sitten ottaa vastaan kysymyksiä, joihin mielelläni vastaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia herra Hudson kommenteista. Tämä on vähän hankalaa, mutta pyynnön esittäjänä aloitan. Mutta Täällä mistä kannoista, niin ja teen se hollanniksi. Joka vuosi EU tuodaan tuhansia, satoja tuhansia kiloja hevosenlihaa Uruguasta ja Argentiinasta ja vuodesta 2012 kansainväliset järjestöt ovat varoittaneet vakavista ongelmista, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen. Eläinsuojelulaatto Tyrih ja muut ovat viime vuoden tammikuussa varoittaneet näistä asioista ja raportissa todetaan seuraavaa. Hevoset ennen teurastusta olivat viikkoja keräilykeskuksissa. Heillä ei ollut riittävästi ruokaa eikä riittävästi vettä. Haavoittuneita hevosia ei hoidettu. He oli, tekivät kuolemaa viikkokausia. Ja teurastuksiin käytettiin sähköiskuja. Eurooppalaisia eläinsuojelusäädöksiä ei noudatettu. Ja urheiluhevoset, jotka ovat saaneet kaikenlaisia lääkkeitä, niin nekin teurastetaan ja nämä lääkkeet päätyvät sitten elintarvikeketjuun. Myös komissio teki Uruguayssa virallisen tarkistuksen vuonna 2018 ja todettiin, että tätä tarkistusta sabotoitiin. Kun tarkastajat saapuivat paikalle, yhtäkkiä paikalla ei enää ollutkaan yhtään eläimiä, eikä myöskään keräilykeskuksissa. Ja kaikki kolme keräilykeskusta olivat tyhjiä näiden neljän päivän aikana, jolloin tarkastuksia tehtiin. Tilat olivat selvästi riittämättömiä suurille hevosmäärille – ja lisäksi olosuhteet olivat heikot. Ja valvonta ei varmistanut sitä, että EU ja, EUn ja kansallisia sääntöjä noudatetaan. Vaikka nämä keskukset eivät ole toiminnassa eiväkä siellä ollut eläimiä, niin paperit osoittavat, että siellä eläinten hyvinvointi olisi vaarassa. Viranomaiset eivät kun pysty varmistamaan, että EUn standardit täyttyvät. Ja lisäksi valvonnan puute liittyen eläinlääkkeiden käyttöön sekä puutteet, jotka liittyvät merkintöihin ja käyttöön, vaarantavat sen, että sääntöjä on noudattu kunnossa. Eli eläinsuojelujärjestöt ja komissio itsekin on todennut, että Argentiinassa Uruguayssa pahoinpideltiin eläimiä ja tämä vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen. Ja EUn sääntöjä ei ole noudatettu. Ja miten on mahdollista, että edelleenkin tuodaan hevosen lihaa Eurooppaan Argentiinasta ja Uruguaista? Meidän pitäisi välittömästi kiertää hevosen lihan tuonti näistä maista – vai kiistääkö komissio kaikki nämä tiedot? Ja komissio sanoi, että Merkosuurin sopimus varmistaa sen, että hevosen liha ei enää tuoda Eurooppaan. Miten komissio voi tehdä vähempiä tarkistuksia, jos tämänhetkisetkään tarkistukset eivät ole riittäviä? Ja olisiko hyvä tehdä Mercosur-maiden kanssa vapaakauppasopimusta? Mielestäni ei. Our next speaker, Miss... Seuraava puhuja. It's latest audit on... <laughs> tuoreimmassa versiossaan Uruguayn tilannetta arvioidessaan tultiin siihen lopputulokseen, että Euroopan eh, eläinturvallisuus ja elintarviketurvallisuussääntöjä ei noudatettu. Tässä me selonteossa päädytään samaan lopputulokseen. Ei, ei ole minkäänlaisiin ja valvontatoimia ajatellen vaikka eläinlääketieteellisten aineiden käyttöön, jos aja, myöskin hevosen alkuperä, todellinen alkuperä ja usein hämärän peittoon. Erään kansalaisjärjestön selvityksen ö, tuloksena saatiin selville. Myös sama pätee Argentiinasta äh, lähtöisin oleviin hevosenlihaa. Siellä, ei, siellä tunne, kunnioiteta äh, eläinten äh, hy, hyvinvointi ja säätelviä määräyksiä niin paljon läheskään samalla tasolla kuin me teemme täällä. Eh, tällaisilla eh, keräyskeskuksessa ja teurastamoissa toimitaan sääntöjä vastaan. Että hyvin yksinkertaisesti esimerkki, esimerkiksi eh, EU-ssa maksimimatka on, aika on 24 tuntia ja 8 tunnin ruokatarko ja juomatamkoinen. Argentiinassa 36, Uruguayssa ei ole minkäännäköisiä eläinten, eläinkuljetukseen liittyviä määräyksiä, sääntöjä, raja, rajoituksia. Me nyt vetoammekin komission, että se kiirehtisi näitä toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi. Kiitos. Muita en näe. Eli komission vuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia omista kysymyksistä ja kunnia jäsenen kysymyksestä ensinnäkin. Olen oikein tyytyväinen näin, että ilolla, että luette meidän raportteja niin huolellisesti, ja vakavasti. Ja se on erittäin tärkeää, että me ponnistelemme kovasti tämän palvelun pöydistämiseksi. Ja tämä on aika ainutlaatuinen komissiossa ja, ja se mahdollistaa sen, että me tunnemme tilanteen. Sitten nämä eri tilanteet esitettä kysymyksiä, jotka koskivat Uruguayta ja Argentiinaa. Ehkä voisin mainita pari yleistä näkökohtaa. Tämä on kysymys, josta on puhuttu useammankin kerran valiokunnassamme. Mitä eläinten hyvin terveyteen tulee, ne standardit, se mitä me voimme vaatia kauppakunnipaneelta, jos koskevat teurastamista. Eläinten tainnuttamista ja teurastamista. Meillä ei ole auktoriteettia vaatia eurooppalaisen sääntöjen noudattamista yleisimmin koskien eläinten hyvinvointia. Tuo sanottuna niin me kyllä odotamme, että kapakumppanimme noudattavat koko joukkoa muita sääntöjä koskien teurastamoiden organisointia ja, joukkoelementtejä elementtejä viimeisissä Uruguay argentina raporteissa – totesivat puutteita, joita me olemme seuranneet. Argentiinan tapauksessa voin kertoa teille, että kokonaisarviomme Argentiinan viranomaisten reaktiosta ovat, että paperilta näyttää hyvältä. Voit sanoa, että totta kai paperilaiset näyttävät hyvältä. Mutta siksi minä ja tarkastin asian kollegan kanssa – tiimimme on laskeutumassa Argentiinaan, tai se on juuri laskeutunut Argentiinaan jatkoauditoinnin toteuttamiseksi. Ja näin me kauppakumppanat kanssa toimimme, kun me tunnistamme vaikeuksia. Me pyrimme saamaan tyydyttävän reaktion samoin kuin jäsenvaltiolta. Ja sitten, kun meillä on vaikeita kysymyksiä, me teemme jatkoauditointia. Argentiinan tapauksessa – asiat näyttävät paperilla hyvältä niin, että pääkysymyksiä, jotka on tunnistettu, niitä noudatetaan. Urukan tapauksessa tässä ei ole. Ja odotan, että auditointia tapahtuu. Sanotte, mitä Mercosur saattaisi tehdä tai ei tehdä ennen joulua minä selitin toisessa valiokunnassa. Näiden näitä kasvinsuojelu- ja eläinten hyvinvointimääräyksiä ei muuteta Mercosur-sopimuksen mukaisesti. Tuotteiden täytyy noudattaa EU-terveysstandardeja, jotta niitä voidaan tuottaa EU-hun. Tarkistukset pysyvät entisellä tasolla. Mutta siinä on kuitenkin määräys. lähteä yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista, koska komissa ja jakaa ne huolenaiheet, jotka täällä on niin ilmaista, että vakuuttaa teille, me työskentelemme kumppanimaiden kanssa väsymättä, jotta ne enemmän huolehtuisivat eläinten hyvän voinnista. Mutta kuten te minäkin tiedän, että huomioeläinten hyvinvointiin vaihtelee kovasti maittain. Me olemme johtoasemassa Euroopassa. Pyrimme edistämään tätä kansainvälisesti, mutta, mutta tällä hetkellä me juuri edistämme niitä. Koska lukuun ottamatta saan teurastusta ja tarvittamista lukuun ottamatta mitään muuta ei kateta näissä terveysmääräyksissä. Komissio tämä vakavasti Toivottavasti vastauksena olisi teille, että me seuraamme tilannetta eteenpäin, jos haluatte, että komissio on aina valmis raportoimaan uudelleen. Ja toivon, että olemme vastanneet teille yleisiin kysymyksiin ainakin ka- kattavasti, yleisesti. No varmasti palaamme auditoinnin suhteen, on suhteen käynyt puoleen. Emmekä me jää näkemyksenne näistä löydöksistä. Nyt kokous on päättynyt ja huomenna kokous alkaa toista, kun vaihdamme näkemyksiä Rova Kirikiriksen kanssa näkemyksiä.